Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluaisin aloittaa kokouksemme. Meillä on tänään yhteensä kahdeksan kieltä käytettävissä. Siksi haluankin puhua äidinkieltäni. Me olemme iloisia siitä, että komission jäsen Pierre Moscovici on tullut tänne luoksemme ja on käytettävissämme. Meillä on tänään äh, noin kaksi ja puoli tuntia pitkä kokous, puolitoista tuntia äh, komission jäsenen kanssa, joka vastaa verotuksesta ja muusta, ja tunti asiantuntijan kanssa Financial Action Task Forceista – herra Ashim Kumarin kanssa, Ashish Kumarin kanssa. Ja sitten haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi ja huomauttaa, että äh, tätä kokousta voidaan seurata suoratoistona verkossa. Me emme myöskään jaa täällä asiakirjoja, vaan on lähetetty kollegoille etukäteen ja haluaisin sydämesti toivottaa tervetulleeksi herra Moskovicin. Te olette komission jäsen, joka vastaa rahoituskysymyksistä, verotuksista ja tulliasioista. Olemme lähettäneet teille kysymyksiä ennen tätä kokousta. Arvostamme kovasti sitä, että lähetitte vastauksenne. Etukäteen ne on välitetty Äh, valiokunnan jäsenille. Voisin pyytää teitä, hyvä äh, komission jäsen, pitämään äh, lyhyen alustuspuheenvuoron liittyen valiokuntamme aihealueeseen. Jos mahdollista, niin viiden minuutin alustuspuheenvuoro. Ja sitten tämän puheenvuoron jälkeen haluaisin avata keskustelun. Kollegat voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. kysymykset järjestetään tällaisessa viiden minuutin slotissa, vähin, maksimissaan minuutin kysymys ja sitten teillä on aikaa vastata. Sydämeiset kiitokset vielä kerran ja nyt voin heti antaa teille puheenvuoron. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja Werner Langen, arvoisat varapuheenjohtajat, ja hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, uskalla näinkin sanoa, koska meillä on tulkaus puhun äidinkieltäni niin ranskaa. Se on tärkeää minulle olla tänään läsnä pana tutkintavaliokunnassanne käsittelemässä veronkiertoa, äh, rahanpesua. Olen täällä säännöllisessä yhteydessä parlamenttiin tässä valikunnassa, samoin olin TAX-valikunnassa. Aina tämä on minulle tilaisuus käydä keskustelua, miten on edistytty asioissa ja puhua yhteisistä kuulemisista. Tämä kuuleminen on tässä, ei ole tässä mikään poikkeus. Meillä on myös varsin täydykkäitä yhteisistuntoja. Valiokunta ne perustettiin sen jälkeen, kun tuli esiin nämä niin sanotut Panama-paperi vuodot. Tämä on tärkeä, tämä työn on erittäin tärkeä, koska tässä on yhteys kyseessä valtioiden ja kansalaisten välillä. Valtiot tavallaan rakentuvat verotukselle. Sitten kun EUn legit- demokratian legitiimus on uhanalaisena, kannattaa käydä läpi näitä puutteita verojärjestelmässä ja pyrkiä niitä parantamaan. Se on ratkaisevan tärkeää tässä yhteydessä. Olen pannut merkillä, merkille keskustelut, joita täällä on jo käyty, erityisesti professori Stiglitzin kanssa. Voitte va- olla varmoja, että puhun teille täysin avoimin mielin. Haluan vastata suoraan ja mahdollisimman täydellisesti teidän kysymyksinne, koska me jaamme saman äh, pyrkimyksen täysin. Panama-paperit ja sitten nämä Panama-vuodot äh, osoittavat, Bahama-vuodot osoittavat, että avoimuus on tässä todella tärkeää, koska nämä paljastukset, vaikka ne ovat varsin tuskallisia, aiheuttavat julkisessa mielipidessä huolta ja äh, tällaiset opakit toimintavat eivät enää ole hyväksyttävistä, kun ne tulevat tietoon. Ja myös nämä paljastukset korostavat monimutkaisia rakennelmia, joiden avulla pyritään kiertämään tiettyjä verovelvollisuuksia. Viime viikon lopun paljastukset, joita, tul, joita tulee jalkapallon alta, osoittaa jälleen, kuinka tärkeää toimintamme on ja kuinka teidän toimintanne on tässä tärkeää kun pyritään äh, Puolustusvoimat osoittavat, että me olemme saaneet aikaan tuloksia. Minkä takia? Koska minä haastateltiin alkomaalaiseen, al- alankomaalaiseen lehteen. Eilen äh, verotulot olivat salaisia ja yritys ei pitänyt kertoa verotuksasioistaan. Tämä oli yksityistä tavallaan verotushallinnon ja yrityksen välillä. Tällä hetkellä kansalaisjärjestö voi julkistaa tilastotietoja, verotietoja ensi vuonna sitten verohallinnot automaattisesti saavat tietoa kaikkien maiden verotulosta. Proposé, qui était euh, adopté en sept mois, n'était pas d'interdire les rescrits fiscaux halusimme toimia niin, että hyvä e, että halutaan toimia verotuksellisesti hyvin ja pyritään estämään aggressiivinen verosuunnittelu, nämä paljastukset, jotka kiinnostavat tietysti kansalaisia. Tätä kautta voimme paremmin säätää lakeja tulevaisuuden varalta kahden vuoden ajassa minun täytyisi poistaa näitä puutteita Euroopassa verojärjestelmässä, saada aikaan suurempaa avoimuutta, tasapuolista, tasa-arvoisuutta, pitää toimia paremmin verovilpeä vastaan, joka vähentää budjetista resu- olennaisen tärkeitä resursseja edistää on ollut todellista ja nopeaa, Itse tunnette tämän tilanteen varsin hyvin. Me olemme lopettaneet pankkisalaisuuden Euroopassa. Nyt käytetään automaattista tiedonvaihtoa yksityisistä tileistä. Olemme saaneet aikaan myös verotiedosta autuvaisen tiedon vaihdon olemme, pystymme estämään aggressiivisen verooptimoimin yrityksissä. Olemme varmistaneet, että tieto vaihtuu veroviranomaisten välillä, mitä tulee monikansallisiin yrityksiin maakohtaisesti. Ja toisen tässä yhteydessä jälleen, jos joku tätä epäilisi, että minä toivon, että jäsenvaltiot keskenään julkaisevat nämä tiedot, siis puhun julkaisemista. Sitten heti, heti kun tulin tehtävääni komissaarina, tämä on ollut minun tavoitteeni, edelleen me olemme nähneet Euroopan rajojen ulkopuolella, kun, että toimitaan. Me, nyt avoimuus ja verotuksen oikeus näkyy tässä CCTV-kysymyksessä, joka on mahdollisuus yritykselle ja ja samoin kansalaisille toimia, koska siinä vastataan kasvun innovaation tarpeisiin ja vaatimuksiin ja toivon, että kaikki jäsenvaltiot tukevat tätä yhteistä yhdenmukaista yritysveropohjaa. Tulevina kuukausina jatkaa tätä työtä ja odotan, että jäsenvaltiot täysin sitoutuisivat tähän toimintaan. Tämä koskee myös siihen, että pyrimme listaamaan Euroopassa maailmanlaajuisia veroparatiiseja. Tämä lista pitäisi saada valmiiksi ensi vuoden loppuun mennessä ja se siihen täytyy liittää myös tarvittavat seuraamukset niille maille, jotka eivät pelaa oikein verotuksellisin säännöin. Sama koskee rahanpesun vastaista pakettia. Tässä reagoimme kollegoiden kanssa Panama-paperit-skandaaliin. Haluamme vahvistaa toimintaa rahanpesua vastaan ja lisätä avoimuutta Euroopassa koskien todellisia omistajia ja edunsaajia olen tyytyväinen poliittisesta sopimuksesta, joka saatiin eilen aikaan ECOFIN-neuvostossa koskien direktiiviä, jolla toimitaan rahanpesua vastaan. Tämä toimii niin pelotteena kaikkien niiden kohdalla, jotka antavat verotusneuvoja, jotka tavallaan helpottavat veronkiertoa ja verovilpeen. Nyt tietenkään väitä, että kaikki veroneuvonantajat toimisivat näin, mutta ne, jotka avustavat petoksissa, heidän toimintansa pitää säännellä. Julkinen kuuleminen on alkanut juuri viime kuussa, jotta nähtäisiin mikä on paras hyökkäyskulma tavallaan näissä asioissa, että voidaan toimia tällaista verokiertotoimintaa vastaan, jota jatkuvasti kehitetään. Pitää katsoa tulevaisuuteen ja tämä saada aikaan parempi turvallisuus verotuksessa mielessä myös, ja sitä rakennamme yhdessä. Tässä toiminnassa voin luottaa äh, parlamentin päättäväisyyteen ja asiantuntevuuteen. mehän olemme tässä toimet varsin rinna, rinta rinnan ja olemme hyötyneet tästä yhteistyötä viime kuukausina ja tässä mielessä skandaalit ovat myös edistäneet asiaa. Tämä uusi vertauksellinen aalto on saanut jäsenvaltiot me, seuraamaan meitä, koska aina ne eivät ole suinkaan olleet moottoreina itse. Kaikki ennästykset, mitä tulee hyväksymisnopeuteen, on tässä lyöty ja on vastattu kansalaisten odotuksiin ja valppauteen, jota kansalaisyhteiskunta harjoittaa. Tässä kaikessa pitäisi noudattaa myös parlamentin aikataulua. Haluaisin tiivistää asiat niin, että aikaisemmin meni viisi vuotta, että päästäisiin mihinkään. Nyt menee seitsemän kuukautta, että saadaan aika kunnianhimoinen direktiivi. No sen parempi asia. Pyrkimyksen taso on ihan samalla tasolla kansainväliseen kumppanimme kohdalla OECDssä. Sain tästä kaksi viikkoa sitten vahvistuksen, kun uudestaan tavasin päästöri Angel Grujan, koska G20 yhteydessä – ja BEPS-toiminnot, jossa tapaamme usein. Ja nyt sitten selkeä viesti, niin on hyvä, että tämmöinen TV, television emme halua, että tämä dynamiikka tässä kärsii tai löystyy. Jäsenvaltiot voivat usein sanoa, että nyt pala, voimme palata tavallaan vanhaan perinteiseen toimintaan ja estetään ja hidastella niin edelleen, mutta ei se ei käy. Pitää säilyttää sama vauhdin taso ja kunnianhimon taso, jos yhdessä haluamme onnistua tässä taistelussa veropetoksia ja haitallisia verokäytäntöjä vastaan, varsinkin kun eurooppalainen konteksti ja kansainvälinenkin yhteisö on hyvin vaarallisessa vaiheessa tällä hetkellä. En tiedä, miten USA tuleva presidentti tulee näissä asioissa toimimaan tai miten käy yhdistön kuningaskonnan kohdalla, mutta viime kuukausina, vuosina ne ovat kuitenkin toimineet varsin yhteistyöhakuisesti näissä kysymyksissä, kun on pyritty suurempaan avoimuuteen, hyvät parlamentin jäsenet. Lopuksi vielä korostaisin, kuinka hyödyllistä työtä teidän tekemänne työ on. Se on myös äärimmäisen välttämätöntä, jos halutaan aikaan oikeudenmukaisempaa, tehokkaampaa verotusta EU-ssa aikaan. Näin saadaan tällainen verotusjärjestelmä, joka on vahvempi, Ah, koskaan ei ole tarpeeksi tässä toimijoita. Verotus kutsuisin sitä eurooppalaisessa hankkeessa todellakin, koska elämme aikoja, jolloin monet sanovat, että Euroopasta ei ole mitään hyötyä, se ei tuota yhtään mitään. Tässä on kuitenkin tyypillinen kysymys, jossa EU on toisaalta välttämätön ja hyödyllinen. Välttämätön, koska jäsenvaltio yksin ei voi vastata maailmanlaajuisia petoksia vastaan. Kansallinen verojärjestelmä ei ole järkevää, vaikkakin tietysti kansa- maiden suverensuutta pitää noudattaa. Mutta tämä on myös hyödyllistä sen takia, että vain EU pystyy kollektiivisesti saamaan aikaan avoimempaa oikeudenmukaista verotusta kansainvälisten kumppaneidensa kanssa. Ja juuri tätä me yritämme aikaan saada. Ja kun ajatellaan kontekstia, jossa Eurooppa-hankkeen legitiimiys on usein kyseenalaistettu, populismi nousee siellä ja täällä, sen näemme päivittäin. Olen kuitenkin vakuuttunut, että verotuksen oikeudenmukaisuus ja avoimuus on yksi selkeä prioriteetti, jossa kannattaa edetä ja tehdä tätä yhteistyötä. Ja näin voimme antaa kansalaisille merkkejä siitä, että me toimimme. Ja juuri tätä teidän tutkintavaliokunnaltanne odotetaan. Teidän tekemänne työ toista on todella ratkaisevassa asemassa ja sillä on suuri merkitys. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen. Me tiedämme, että te yhdessä kanssamme haluatte saada enemmän verotuksellista oikeudenmukaisuutta aikaan. Siitä me emme yhtään epäile, mutta menneisyydessä yksimielisyysperiaate verotuksessa on vaikeuttanut päätöksentekoa jäsenvaltioiden tasolla. Me tiedämme kaikki täällä salissa, kuinka tärkeää on harjoittaa julkista painostusta. Kiitoksia tästä alustuksesta. Enkä aiokaan nyt pitkään puhua, vaan haluan heti antaa puheenvuoron. Muistutan minuutin kysymys ja sitten maksimissaan neljän minuutin vastaus, jos viiden minuutin sisällä on vielä aikaa niin sitten on mahdollisuus vielä lisäkysymykseen. Eli jos puhutte lyhyesti komission jäsen, niin annatte kollegalle vielä mahdollisuuden esittää kysymyksen. Nyt yhteisesittelijät. Ensin edustaja Kufud. Thank you so much, uh, Chair, and thank you so much. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaari Moskovisi. Tänä päivänä me taistelemme monilla rintamilla oikeudenmukaisen verotuksen puolesta. Me pyrimme välttämään veroparatiiseja tiisejä kilpailuvero viranomaisten välillä, sääntely, joka kohdistuu pankkeihin. Meillä on paljon erilaisia taisteluita käynnissä ja haluaisin kiittää teitä ja komissiota siitä, että viette tätä taistelua eteenpäin ja puolustatte niitä asioita, joita me parlamentissakin pidämme tärkeänä. Haluaisin ottaa esille sen, mikä liittyy veroparatiisien mustaan luetteloon. Meillähän on komission ehdotus määritelmäksi, kriteereiksi ja valvonnaksi tähän luetteloon. Ja teidän kirjallisessa vastauksessanne valiokunnallemme tode, toteatte, että 0 prosentin verotason pitäisi olla yksi kriteeri. Olen samaa mieltä. Minusta veroluettelo ilman tämänkaltaista kriteeriä ei ole vakavasti otettava luettelo veroparatiisista, jota voitaisiin käyttää. Kysymys siis teille. Onko varmaan se, että neuvosto vesittää tämän ehdotuksen? Mitä voimme tehdä yhdessä, että varmistamme sen, että tämä mm, luettelo mm, veroparatiiseista on luotettava ja tehokas? Komissaari, Sie Kiitoksia. Komissiasen, teillä on puheenvuoro. Äh, Josef Stiglitz on sanonut, että jos on nollaveroaste, niin silloin ei voi veroja kiertää, mutta se äh, muuttaa kilpailua ja vaikeuttaa sitä. Äh, Mr. Kofod, the, the listing process is stronger. Kiitoksia. Edustaja Kofod, listausmenetelmä on vahva menetelmä. Äh, oikeudenkäyttöalueella tarkoitan niitä, joilla on läheiset taloudelliset suhteet EU-hun, varsin tärkeä rahoitusala ja jotka ovat riittävän kehittyneitä. Komissio toimi tämässä ensimmäisessä vaiheessa uudesta listausjärjestelmästä syyskuussa. Meillä oli tällainen ennakkoarvioiden Äh, tulostaulukko kaikista kolmansista maista. Tämän tulostauluksen tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita määrittelemään, millaisten valtioiden kanssa EU pitäisi aloittaa vuoropuhelu verotuskysymyksistä. ja mitä valtioita pitäisi ryhtyä tarkastelemaan. Miten tätä äh, käsiteltiin. Meillä oli kolme kriteeriä ja neuvosto päätti, että ottaisimme kaksi näistä käsittelyyn kesäkuun 2019 mennessä ja kaikki kolme sitten sen jälkeen. Äh, onko tässä vaarana vesittyminen? Ymmärrän, että neuvosto haluaisi antaa joillekin maille vähän aikaa sopeutua, mutta kokonaisuudessaan meillä on oikeat kriteerit, jotta voimme eh, nopeasti mennä kohti tätä listaa. Nyt tämä tarkastettavien maiden lista pitää varmistaa tammikuun loppuun mennessä niin, että tarkistaminen voi alkaa ensi vuoden alussa ja jäsenvaltiot ovat jo sopineet näistä kriteereistä marraskuussa. Komissio olisi kyllä toivonut vähän kunnianhimoisempia kriteerejä, esimerkiksi, että kolmansien maiden pitäisi täyttää kaikki nämä kolme avoimuusvaatimusta, eikä vain kahta. Neuvosto myös eh, hyväksyi eh, sen, että varmistetaan tietynlainen avoimuus tässä prosessissa. Vuoden 2017 minun eh, palveluyksikköni tulevat täysin tukemaan tätä käytännössääntöryhmää että saadaan aikaan täysi EU-lista, mutta uskon, että meillä on mahdollisuus saada aikaan vahva musta lista vuoden 2017 loppuun mennessä ja meidän listausprosessimme on kunnianhimoisempi kuin OECDn. Meidän täytyy koordinoida heidän kanssaan, ettei me ole liian kaukana heistä tai johtoasemassa. Kiitoksia komissio ja se minulla on lyhyt täydentävä kysymys. Koska tästä listasta päätetään yksimielisesti, niin äh, uskotteko, että se onnistuu vuonna 2017? Uh, no kyllähän se täytyy hyväksyä yksimielisesti. Olen vakuuttunut siitä, että näin tapahtuu ja näin täytyy tapahtua. Mutta paine, joka kohdistuu jäsenvaltioihin, on tässä määräävässä asemassa. Tämä parlamentin painostus, teidän valiokuntanne toiminta? Minun ei tarvitse teidän loppuraporttinne kirjoittaa, mutta teidän sano, täytyy sanoa, että haluatte sen, että ei mitään muita vaihtoehtoja ole. Olen aivan optimistinen tässä suhteessa. En näe, että jäsenvaltio sanoisi eh, kovan äänen, että, että kun meillä on ollut nämä arviointikriteerit, joista olemme keskustelleet, ja komissio ehdottaa luetteloa, että me kieltäytyisimme siitä. Meidän työssä täytyy tehdä pieni myönnytys kaksi kolmesta, mutta sekin oli hyväksi. Nyt olen vakuuttunut siitä, että näin tapahtuu. Ja, vielen, vielen dank, Herr Kommissar. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, tähän juuri äsken sanoitte, että te vaaditte, että kolme kriteeriä pannaan täytäntöön myös me mekin tuemme sitä. Sitten annan toiselle yhteisesittelijällä Peter Japsekille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Olen täällä puheenjohtaja. Kiitoksia. Komissaari, olette paikalla. Virallisessa vastauksessa selitätte, että 2008, kun tarkastimme säästödirektiiviä, komissio totesi, että Euroopan rahoituslaitokset oli altistettu sijoitettu offshore-keskukseen toiminnalle. Se oli ongelma-asia ja sitten komissio yritti puuttua asiaan ehdotuksessaan 2009. Haluaisin tietää, voitteko hiukan kertoa tästä tarkemmin, mitä täsmällisesti ottaen komissio pystyi sieltä huomaamaan ja miten se yritti puuttua ongelmakohtiin? Ja oletteko te sitä mieltä, että meillä on nyt paremmat mahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet onnistua, koska neuvosto aina välillä tuntuu olevan kuin teflonia, kun näistä asioista puhutaan? Ja sitten vielä yksi kysymys. Edelleen viittaan kirjallisiin vastauksiin. Te puhutte mä, tarkoista määritelmistä, voivatko ne olla hyödyllisiä vaiko ei. Ja monet ihmiset miettivät sitä, miksi meillä ei vieläkään ole EU-laajuista yhteistä määritelmää koskien veropetoksia, veron kiertoa, verooptimointia. Tällaisia kysymyksiä minulta ja olen pahoillani. Pyydän anteeksi, joudun poistumaan heti vastaustenne jälkeen, koska minulla on kolme sovittelukierrosta odottamassa heti. Niin. Monsieur le commissaire. I see uh, three aspects in the, your question. Kiitos. Näin kolme näkökohtaa tässä kysymyksessä. Ensimmäinen niistä koskee tuota, talletusdirektiiviä. Sehän oli ensimmäinen tärkeä askel, joka EU-ssa tehtiin, jonka avulla varmistettiin se, että veronmaksajat eivät siirrä varoja ulkomaille ja näin vältä veronmaksuja. Toinen direktiivi koski vuonna 2011 uudistusta, joka julkaistiin vuonna 2012, otti esille erityisen siirtymän siitä, että talletukset ensimmäisenä vuonna ja EUn EUn ja Sveitsin välillä ja sen pohjalta sitten mietintö otti esille tarpeen toimia ja komissio tätä talletusdirektiiviä muokkasikin ottaakseen esille ne tapaukset, joita tarvittiin. Ja sitten määritelmä, veron kierto, vero vilppi ja verosuunnittelu on tärkeää, että tiedämme mistä puhumme, kun puhutaan veropetoksesta, veronkierrosta tai verovilpistä. Me olemme näitä kuvailleet eri aloitteissamme vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna 2012 suosituksissa, joka koskee aggressiivista verosuunnittelua. Ja tiedonannossamme viime vuolta pyrimme ottamaan esille myös verovilpin ja veronkierron ja kaikki ne olosuhteet, jotka saattaisivat johtaa siihen, että EU ryhtyy toimenpiteisiin, mutta samalla meillä on vielä hyvin kiinteät määritelmät, joista saattaa olla hyötyä useissa asiayhteyksissä. Me tarvitsemme jonkun verran joustavuutta tässä suhteessa. Verokierto- ja verovilppitoimenpiteet ja niiden suhteen tuollainen erittäin tiukka määritelmä ei välttämättä ole oikea tapa edetä. Ja sitten veronkiertoon liittyvät äh, rikokset. Siihenkin tarvitaan määritelmä. Veronkierron ja torjunta EU-ssa äh, ovat asioita, joissa osittain äh, toiminta voi olla parempaa kansallisella tasolla. Ja monet näistä kuuluvat jäsenvaltion toimivaltaan, ja silloin kun esimerkiksi EU-varat tai ALV-omat varat ovat asian ytimessä, niin silloin Olaf tarkastelee asiaa. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Aika rientää. 78 sekuntia. Peter, jos sinulla on vielä yksi kysymys. Well, Kiitoksia. Ehkä yhteinen yritysveropohjasta. Äh, johtajat äh, tekivät ehdotuksen siitä, että alennettaisiin veroastetta. Eikö tämä ähm, heikennä teitä, kun on kyse tästä yhteisen yhtenäisen yritysveropohjan edistämisestä? Ei ollenkaan. Meillä ei ole toimivaltuutta veroprosentista, niin kuin tiedätte, mutta meillä on sellaista tunnetta, että näin jotkut haluaisivat toimia tämän tehokkaan ver- ve- petoksen vastaisen välinen yhdessä en puolla minimiverotusprosentin aikaansaanta, se ei toimi, mutta pyritään siihen, että ei ole nollaverotusta tai riittämätöntä verotusta. Kaikkien pitää maksaa oma osansa. Kiitoksia. Sitten menemme ryhmien puhujiin. Ensinnäkin puheenvuoron saa professori Darius Rosati EPPstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenet, että olette täällä ja kiitoksia alustuspuheenvuorostanne yhdessä tuon ilmoituksen kanssa, että olemme taistelussa veronkiertoa ja veronvälttelyä vastaan samalla puolella. Mä olen hyvin iloinen kuullessani tämän ja odotan hedelmällistä yhteistyötä. Minä haluaisin tietää välikäsien roolista. Mitä enemmän me työskentelemme tässä valiokunnassa, sitä enemmän näemme, että välikäsien asema kaikissa näissä käytänteissä on erittäin eh, tärkeä. Mitä meidän pitäisi tehdä teidän mielestänne sen lisäksi, että säätelemme pankkeja ja että asetamme verovelvoitteita yrityksille ja kansalaisille? Pitäisikö meidän myös tehdä jotain sen suhteesta, että säätelemme lakiasiaintoimistoja ja muita välikäsiä, joilla on tämä tärkeä rooli? Pitäisikö me esimerkiksi vaatia lakiasiantoimistolta, että ne ilmoittavat näiden tosiasiallisten omistajien nimet veroviranomaisille, olisiko tämä yhteensopivaa EUn jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Tarvitsisimmeko jonkinlaista valvontaa ja säätelyä tällä alalla vai uskotteko, että mm, veronkierron ja välttelyn määrää voidaan vähentää ilman, että puututaan näihin toimijoihin. Kiitoksia komission jäsen. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Paljastukset, jotka koskivat verokertoa jalkapallossa viime viikolta, osoittavat sen, että välittäjät ovat tärkeässä asemassa, kun otetaan käyttöön verokertoa torjuvia tekniikoita. Komissio työskentelee tällä alalla ja meillä se sisältää erilaiset rahoitusalaan liittyvät välittäjät ja juridiset neuvonantajat. Periaatteelliset esteet tämän aloitteen edeltä on jo, ovat jo poistuneet ja suunnitelma, suunnitelma ei ole viety eteenpäin, eikä sitä voida täytäntöön panna Jotta tähän päästäisiin, jotta saataisiin toteutettua ajatuksemme tästä asiasta, tavoitteena on luoda jonkunnäköisiä pelotteita niille, jotka ovat tässä toiminnassa mukana. Lakimiesten ei tulisi voida piiloutua ammattimaisen e-, etunsa taakse todeten, että he eivät voi tarjota tietoa asiakassuhteestaan ja käytännön työssä tarvitaan myös sanktioita siinä tapauksessa, että uusia sääntöjä ei toimita, niin, ne tulisi olla pelottavia luonteeltaan ja niitä tulisi hyödyntää tässä suhteessa. Mikä sitten on ajoitus tässä toiminnassamme? Komission täytyy mennä koko sääntelyprosessin läpi, eli tämä tietysti omalta osaltaan luo viiveitä. Olemme käynnistäneet jo julkisen kuulemisen, jota saisimme kasattua näkemykset suuremmalta yleisöltä. Ja tämän seurauksena meidän täytyy valmistella vaikutusanalyysiä, jotta voimme tarkastella, mitä vaihtoehtoja meillä on. Emme ole vielä varmoja siitä, mitä polkua seuraamme. tietyn kriteerien pohjalta sitten päädymme parhaaseen vaihtoehtoon. Lopuksi meidän täytyy tehdä komissiokollegiossa mm, lopullinen teksti. Ja näin voin tietysti todeta, mm, että mitä me välittömästi teemme ja mikä meidän tavoitteenamme on, mikä, mitkä aikarajat meillä on 2017 näille aloitteille. Me pysymme tässä aikarajassa. Ja tässä on tietysti jonkun verran paineita teillekin. Thank you very much. Only 23 sek- Kiitoksia. Vain 23 sekuntia. Darius. Niin, äh, komission jäsen. Kiitoksia tästä vastauksesta. Ja ehkäpä muutama lyhyt selitys tai tieto äh, siitä, mitä komissio aikoo tehdä välttääkseen ravaisen verokohtelun. Ähm, meidän, pitäisikö meidän olla, olemmeko liian kunnianhimoisia, yrittämmekö me liian pitkälle? Yeah, please. I think this was discussed yesterday. It was discussed yesterday, as I remember now in the Anti-Tax uh, Avoidance Directive uh, Point 2. veronkierron vastaan direktiivi on tehty ehdotus koskien kolmansia maita jo, mutta vieläkin on viivästymistä, koska tätä ei ole vielä täysin hyväksytty komissiossa. Palaamme 2017 alussa, mutta olen optimistinen sen suhteen, että viimeisimmätkin varaukset kyllä tässä poistuvat. Kiitoksia. Voitteko myös sanoa, mitkä jäsenvaltiot vastustivat eilen? Kaikki täällä filmataan, joten en ole täällä paljastamassa mitään maita, mutta niitä oli joitakin, ei kovinkaan paljon tavanomaiset epäilyt Danke. Kiitos, me kyllä tiedämme, kenestä on kyse. Sitten sosiaalidemokraateista kollega Pervaus Peres, olkaa hyvä. President, monsieur le commissaire. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä komissaari. Haluaisin esittää kysymyksen sanktioista, koska kaikki asiantuntijat, joiden kanssa keskustelimme, toteavat, että veronkierto, jos ei siinä kohdassa ole sanktioita, niin on erittäin vaikea viedä asiaa eteenpäin työryhmän sisällä, joka käsittelee käytännössääntöjä. Keskustelut ovat käynnissä. Ja kun puhutaan sanktioista, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin, niin onko teillä sellaista tietoa, jota voisitte kertoa meille tästä aiheesta, missä ollaan menossa? Ovatko, onko päästy riittävän pitkälle? Minkälaisia aloitteita pitäisi tehdä tässä puitteistossa ja mm, varsinkin komission puolelta, jotta voitaisiin päästä eteenpäin? Voimmeko hyödyntää sitä lainsäädäntöä, johon meidän pitäisi ottaa kantaa verokysymyksissä, mm, rahanpesukysymyksissä, jotta voisimme edistyä tällä alalla. Mehän tiedämme, mitä esteitä meillä tässä on edessä, jäsenvaltiot ja neuvosto, mutta komissio on mahdollistanut sen, että voimme puuttua asioihin silloin, kun yksimielisyyden puute jumittaa tilanteen. Komission, oletteko samaa mieltä siinä, että näiden sanktioiden tulee olla riittävän uskottavia, jotta voidaan mahdollistaa se, että kansainvälisiä eurooppalaisia säädöksiä noudetaan, ja että tämän lisäksi meidän täytyy vielä täydentää lainsäädäntöä, tehdä luentelua, tehdä jatkuvia arvioita, tilannekatsauksia, nähdäksemme mikä tilanne on sillä moni on varmasti pettynyt, jos emme saa aikaiseksi lisää tuloksia, ottaen huomioon tämän tilanteen laajuuden. Kiitoksia, Pervans, olkaa hyvä. Beres. Kiitoksia, Rova Beres. On tällaisia rinnakkaisia prosesseja ja, ja sama toimivaltuudet, jotka voivat käydä, käydä päällekkäin. Me olemme tehneet tässä ehdotuksen. Me laadimme luettelon eri kriteereistä. Neuvosto on Tämä on vastauksena herra Kovarilla valitsi yhden vaan Nyt me olemme ehdottaneet tällaista screeningia, tarkastelua ensi vuoden alussa ja siltä pohjalta sitten alamme keskustella neuvotella jäsenvaltioiden kanssa pikemminkin kolmansien maiden kanssa. Eli tämä koskee sitten lopulta vuoden lopulla saadaan tämä lopullinen luettelo aikaan, mutta tässä listan avulla pyritään auttamaan näitä oikeudenkäyttöalueita, jotta voidaan toimia oikein verohallinnossa kysymyksissä. Mahdollisimman lyhyt lista ei siksi, että olisi jotakin unohdettu, vaan sillä välin jotkut maat, jotka olisivat voineet joutua listalle, ovatkin ryhtyneet muuttamaan toimintaansa parempaan suuntaan. Ja toimitaan niitä oikeudenkäyttö alueita vastaan tai veroparatiiseja vastaan, niin heitä kohtaan pitää asettaa sanktioita. Eikä tämä ole mitään byrokratista puhetta, vaan nyt pallo on jäsenvaltioiden kentällä, heidän tehtävänsä, niin te, tämä päättää näistä sanktioista koskien ei-yhteistyökykyisiä lainkäyttöalueita kohtaan jos ei siellä ole ymmärretty, että niiden oman edun mukaista on edetä hyvän verohallinnon tiellä, jotta vältettäisiin juuri tällaiset seuraamukset. Eli siis niiden pitää olla tarpeeksi raskaita myös. Sitten kun sanktiot on käydessä, niin sitten tietysti tämä tulee vaikuttamaan yrityksiin, jotka haluavat siirtää toimintansa veroparatiiseihin. Siis tämä on Tavalla toimii, toimii pelotteena myös näille yrityksille, jotka haluaisivat toimia veroparatiisissa. Sitten mitä tulee yle, yleiseen sanktiojärjestelmään, tämä liittyy pikemminkin nyt jäsenvaltioihin. En halua puhua rahanpesun vastaista direktiivistä, joka kuuluu kollegani Jouro Vaan toimialaan vaan puhun mm, arvonlisävero, petokset ovat todellinen eurooppalainen ongelma. Yli 160 miljardia euroa menetetään tämän takia vuodessa. Korostin sitä, että hän voisi tulla tänne esittämään asian ekofinia, mutta näin ei ole koskaan vielä tapahtunut, koska EU-jäsenvaltiot menettävät siis kymmeniä miljardeja euroja, alvtuloja. Ja nyt kun olisi jo kiire saada aikaan eurooppalainen ALV-järjestelmä, joka on mm, petosten pitävä. Euroopan parlamentilla on tässä valtteja taskussaan, niin me voimme todellakin tehdä yhteistyötä sen kanssa. Komissio uskoakseni tekee kaiken voitavansa näissä kysymyksissä, mutta se tulee olemaan vahvempi, jos teidän apunne on mukana saamassa aikaan todellisia seuraamuksia. Tämä voi kuulua myös niihin aiheisiin, joita käsitellään teidän omassa valiokuntamietinnössänne Teillä on myös neuvotteluasema, jota voidaan paremmin käyttää hyväksi julkisissa CCCTV-asioissa. Eilen puhuttiin tästä oikeudesta perustasta ja jotkut huomattavat tärkeät ja se valtuut viittasivat tähän asiaan koska halusivat käyttää verotuksen kysymyksessä yksinäisyyttä. Se on vaikeampaa, jos parlamentti ei ole kiinnostunut tästä asiasta, niin silloin tässä ei onnistuta. Ja komissio halusi oikeusperustaksi toista pohjaa, jossa voitaisiin käyttää määräenemmistöä. Ja nyt ei näitä siltä, että tämä olisi hyväksytty neuvostossa. Nyt aina kannattaisi tehdä yhteistyötä tietenkin. Anteeksi, puhun liian pitkään. Eh, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt seuraavana listallamme on Alden edustaja Maite Ruis. ECR ei ole vielä ilmoittanut ketään puhujaa. Olkaa hyvä. Eh, señor Moscovici, usted ha dicho muchas cosas. Herra Moscovici, sanoitte moniakin eri kysymyksiä. Minun, minusta ja minun ryhmäni mielestä ne ovat varsin järkeviä. Osa vastuuta tietysti jaa yhteistä ja meidän pitäisi siis painostaa enemmän, että te puhuitte jäsenvaltioista tässä yhteydessä, niin direkt, rahanpesun vastaisen direktiivin muutosehdotuksessa Olaf sanoi meille, että jotta se voisi tehdä tehtävänsä, sen pitäisi saada tietoonsa näitä rekisteritietoja, mutta toisaalta rahanpesu toiminta vastaista toimintaan harrastetaan tavallaan erikseen. Eikö pitäisi ottaa kaikki osa-alueet huomioon, jos ollaan riippuvaisia jäsenvaltioiden suverenisuutta? Toisaalta te sanoitte, että aikaisemmin oli sellaisia maita, jotka olivat hiljaa näistä kysymyksistä, kun oli tavallaan tällainen yhteiskunnallinen sopimus verotuksesta. Ja on kyllä ihan totta, että esimerkiksi herra Stiglitz varoitti siitä, että pitäisi lopettaa tällaiset veroparatiisit kokonaan, kun te sitten sanotte, että osa siitä, mitä te ehdotatte ja mitä me voimme sitten taas tukea, niin se, sen merkitys voi, voi heiketä neuvostossa. Silloin kyllä tilanne muuttuu varsin monimutkaiseksi, koska jos me emme toimi tehokkaasti, emmekä lopeta näiden veroparatiisien toimintaa, niin silloin voimme joutua tällaisen tilanteeseen, että koko järjestelmä romahtaa. Kollegin Kiitoksia, hyvä kollega, komission jäsen. Dans, dans votre... Euh, niin, tämä viimeinen osa kysymystäni, jossa pyydät minua vastaamaan siihen, että meillä on edessämme valtava luottamuspula suhteessa kansalaisiin. Ja kysytty, mikä on meidän roolimme ja niin pyydetty odottamaan sitä, että tämä rahanpesun vastainen direktiivi ehdottomasti hyväksytään ja niin, että se on erittäin kunnianhimoinen. Kun puhutaan nyt sitten vaatimattomuudesta ja kunnianhimosta, niin Euroopan unioni ei ole pelkästään Euroopan parlamentti tai komissio. Euroopan komissio ei ole Euroopan hallitus. Se ehdottaa, se täytäntöönpano, parlamentti on yhteislainsäätäjä ja sillä on äärimmäisen tärkeä valvontavalta, mutta se jakaa lainsäädäntövaltansa neuvoston kanssa. Ja sitten keskellä tätä meidän työtämme ovat jäsenvaltiot keskellä lainsäädäntöä ja muuta työtä. Unioni myös muodostuu jäsenvaltioiden hallituksista ja täytyy saada aikaiseksi positiivista synergiaa komission, parlamentin ja heidän kanssaan. Ja joskus tässä tilanteessa tulee vähän outo olo, ihan niin kuin se voitaisiin jättää huomiota. Ei. Kansallinen suvereniteetti on olemassa, jotkut vaativat, että se olisi vielä vahvempaa, emmekä me voi toimia sitä vastaan. Se, mikä voisi olla järkevää, on, että tehdä niin, että eurooppalainen suvereniteetti täydentää kansallista suvereniteettia, ja näin ollen voitaisiin toimia yhteisen edun nimissä. rahanpesuvastainen direktiivi on tärkeä koe, joka osoittaa sen, missä ollaan menossa ja millä tavalla voidaan toimia. Meidän välisemme toiminta on äärimmäisen tärkeää, mutta ei se välttämättä merkitse minimalismia. Kun olen tuossa komission nimissä osallistun, olen siellä rakentamassa kompromisseja. julkisen rekisteriin liittyvissä kysymyksissä Komissio haluaa lisätä avoimuutta ja yhteistyötä kun se haluaa tehdä verotuksesta Euroopan unionissa oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa. Julkinen pääsy näihin rekistereihin on jo osa tätä komission ehdotuksesta, jonka avulla muutetaan ähm, rahanpesudirektiiviä. Ja sama on se, että pyritään äh, välttämään esimerkiksi trustien väärinkäyttöä tämän tiedon avulla ja tätä ehdottomasti puolustan. Vielen Dank. Noch Paljon kiitoksia. Vielä 55 sekuntia, jos teillä on pieni lyhyt lisäkysymys. Älkää käyttäkö koko aika. Mikrofoni. Haluaisin vielä kysyä teiltä luettelon näistä korkean riskin maista, kun te julkaisitte heinäkuussa 2016. Mukana ei ole mitään maita, jotka ovat kuitenkin Panama-papereissa mukana. Se on hiukan paradoksaalista jotenkin. La liste qui a été publiée en juillet. Luettelo, joka julkaistiin heinäkuussa viime vuonna, oli vain tavallaan best of näistä kansallisista listoista tällainen luettelo kannattaa olla, se herättää reaktioita. Mutta meidän luettelomme on, tulee olemaan erilainen, koska se on eurooppalainen luettelo, joka perustuu objektiivisen analyysiin koskien kaikkia maailman maita, niin kuin osoittaa tämä äh, tulostaulu, joka julkaistiin sen jälkeen mm, siis kansallinen lähestymistapa siis ei riitä. Ja nyt meillä on sitten tämä eurooppalainen tapa toimia, johon liittyy yhteiset kriteerit ja metodit ja seuraamukset. Tämä on radikaalisti eri tavallinen toimintatapa, joka nyt on alkamassa. Paljon kiitoksia. Seuraavana listallani on Patrick Le Jarik Guesta. No, merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä komissaari. Olen samaa mieltä siinä, mitä totesitte tässä puheenvuoronne aluksi, joka koski veroja ja valtiota. Ja juuri tässä asiassa minulla onkin kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä liittyy eurooppalaisen ohjausjaksoon, joka tänä päivänä on vakauspakettia johtava ja vähentää kuluja. Eikö voitaisi hyödyntää tätä työkalua nimenomaisesti siihen, että nyt otettaisiin käyttöön menettely, talouden vakauttamiseksi silloin, kun huomataan, että tietty jäsenvaltio ei kykene kattamaan kaikkea tai osaa näistä veroista, jotka sille kuuluvat. Eli, ja toinen kysymykseni on vähän samankaltainen. Koskee ALVtä. Eikö voitaisi hyödyntää samaa järjestelmää yritysverotuksessa tietysti niin, että siinä olisi mahdollisuus poiketa ylös tai alaspäin. Mutta silloin kun on vero, jossa on kiinteä prosenttiosuus, niin sama voisi kohdistua myös yrityksiin. Kiitoksia komissaari, olkaa hyvä. Täytyy löytää oikeat välineet foorumit ja menettelytavat tässä. Euroopan talouden ohjausjakso, osastun siihen kollegani kanssa, siinä koordinoidaan talouspolitiikkoja. Sen tavoitteena ei ole syytellä maat, yhtä tai toista maata. Tästä tällä tavalla ei voida asianmukaisella tavalla harjoittaa – kunnollista naming and shaming politiikkaa, niin kuin hienosti ranskaksi sanotaan. Maakohtaisissa, raport, maakohtaisissa raporteissa puhutaan keinoista, jotka helpottavat äh, aggressiivista verosuunnittelua. Tätä kautta voimme tehdä sitten suosituksia. Näin voimme osallistua myös vuoropuheluun jäsenvaltioiden kanssa näistä asioista. On muita paikkoja, joilla voidaan keskustella verokilpailusta yritysten yritysverotusta koskeva foorumi on yksi tällainen, se on tärkeä sellainen. Ja Euroopan ohjausjakson yhteydessä voimme vahvistaa suositusosaa, ehdotuksia, dialogia, antaa ne suurempi painoarvon, mutta ei tätä ilmiantopuolta, siitä, siihen meillä ei edes ole juuri sitä välinettä. Mitä tulee arvonlisäveroon, oikeudellinen perusta on tässä erilainen perussopimuksessa. Meillä on samoja toimivaltuuksia toimia koskien epäsuoraa verotusta. Me olemme käyttäneet toimintamahdollisuuttamme ihan loppuun. Aina voi tietysti miettiä muun tyyppistä verokilpailua ja muita keinoja keskustella näistä mutta usein käytetään de minimis-sääntöä. Se on varsin rajoittava, myönnän sen, mutta verotusta myös tavallaan rakenteellisella tavalla ja miettiä, miten toimitaan veronkiertoa ja välttelyä vastaan. Siinä on helpompi toimia, koska tämä juuri vaikuttaa vahvasti yleisen mielipiteen kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaisjärjestöjen rooli tässä on usein merkittävä. Komissio on une minute. Kiitoksia. Vielä yksi minuutti lisäkysymystä varten. Niin, meillä usein vain tuomioistuimet ja kuulemistilaisuuksia esittävät kommentin siitä, että rahoitusvälineet ovat heikkoja tai riittämättömiä. Voiko komissio suositella tai ottaa käyttöön kannustavia menetelmiä suhteessa jäsenvaltioon niin, että näille annetaan tutkintavaltuudet ja tuomiovaltuudet? Euh, en ole varma, että pystymme esittämään suosituksia, joiden kautta jopa vaikutettaisiin lainsäädännöllisesti, mutta voimme antaa sitä vastoin suosituksia, niin, että puhutaan tarvittavista keinoista toimia veronkiertoa ja välttelyä vastaan. Se voidaan täysin ottaa mukaan ehdotukseen. Voin ottaa tällaisen kyllä huomioon tulevaisuuden varalta. Uskon, että näin voitaisiin toimia. Ja sitten vielä tämä Euroopan syyttäjän virasto, mutta on myös kansallisia öö, tuomioistuimia ja se on siis, tämä on mukana kyllä suostuksessa. tämä ei ole vielä mukana suosituksessa, mutta ajattelen tulevaisuuden varalta. Vielen dank, äh, als next. Paljon kiitoksia. Seuraavana listallani on edustaja Molis Kotkaatua vihreistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä Äh, jatkan niistä kysymyksistä, jotka JP esitti aivan aluksi näistä veroparatiisien mustasta listasta. 24. marraskuuta jäsenvaltiot sopivat, että niiden asiantuntijoiden pitäisi olla tiettyjen oikeudenkäyttöalueiden äh, valvonnassa äh, mukana. Oletteko huolestuneita siitä, että oma maani yhdistynyt kuningaskunta on mukana tällaista valvonnassa ja voi yrittää varmistaa, että että entiset siirtomaa-alueet ja meretakaiset alueet eivät ole mukana tässä listassa, eikö tässä ehkä ole pukki kaalimaan vartijana. Ja sitten tämä, äh, tämä säätöryhmä. Äh, pyytäisin, että sopisitte, että voisitte viedä tämän asiakirjan tähän valiokuntaan valiokuntaan ja julkaista sen eh, julkisesti, niin että me voisimme ensimmäisenä eh, tutkia tätä asiaa ja kertoa siitä äänestäjillemme. Ja sitten kysymys Yhdysvalloista. Eh, tällä hetkellä valvontatyössä jäsenvaltioiden tehtävä on varmistaa, täyttääkö Yhdysvallat avoimuuskriteerit ja me nostimme esiin huolemme siitä, että Yhdysvalloista tulee eh, veroparatiisi mietinnössä, jonka julkaisimme vihreänä ryhmänä vähän aikaa sitten. Ja nyt kun Trumpista on tullut presidentin tämän erityinen huoli, eh, aikooko käytännessääntöryhmä eh, tarkastella haitallisia verokäytänteitä Yhdysvalloissa, kun se tekee tarkastelutyötään. Kiitoksia komission jäsen. Uh, Teidän kysymyksenne liittyy tähän riskiin yrittää vesittää jättää mustalista, sanotaan nyt vaikka näin. En nyt mene eh, niihin asioihin, joita olemme jo tehneet, mutta teidän täytyy olla tietoinen siitä, että EU-lista on prosessi, jota jäsenvaltiot ohjaavat. Siksipä valtioiden äm, halu tarkastaa ja tämän listan äm, luottamuksellisuus on jäsenvaltioiden vastuulla. Ja nyt päätettiin niistä kolmansista maista, joita valvotaan, joita tarkastellaan. Ja marraskuussa käytännössääntöryhmässä päätettiin tästä listasta. Kuitenkin jäsenvaltiot päättivät pitää tämän listan luottamuksellisena. Se on niiden oikeus, eikä ole meidän asiamme vaatia avoimuutta tässä. Kuten marraskuun Ekofinin päätelmissä sanottiin, näille maille ilmoitetaan asiasta. Käytännön sääntöryhmän puheenjohtaja lähettää kirjeen asiasta niille tammikuussa. Minä en voi kertoa, onko tämä kirje lähetetty, mutta tietenkin tämä on avointa sitten, kun se tapahtuu. Ja kyllä olemme vakuuttuneita siitä, että tämä lista on vakuuttava. Sitten yhdistynyt kuningaskunta Brexitiin asti, se on jäsenvaltio kuin muutkin. Ja se on mukana prosessissa, joka on selvä ja perustuu yhteisymmärrykseen. Ja kun olen keskustellut Phil Hammondin kanssa, niin kyllä luotan siihen, että hallitus vaikuttaa olevan sitoutunut tähän. Katsotaan sitten, miten Brexit-keskustelut vaikuttavat. Yhdysvalloista EUn listausprosessi on kutsu kaikille oikeudenkäyntialueille harjoittaa hyvää verohallintoa. Jos ne eivät täytä tiettyjä kriteerejä, niin voimme ilmaista huolemme tästä. Me haluamme, että lista on oikeudenmukainen ja kansainvälisesti hyväksyttävä, joten minä en ryhdy spekuloimaan, mitkä maat eivät ole listalla ennen kuin tämä koko tarkastelu ja vuoropuheluprosessi on saatu päätökseen. Ja sitten tämä eräs asia ollut kriteereissä, niin se johtuu siitä, että jäsenvaltioiden mielestä se ei ollut hyvä idea. Kommissar, es ist üblich geworden, dass... Kiitoksia. On tyypillistä, että asiat, josta haluta avoimesti puhua, ne merkitään luottamukselliseksi. Tämä käytäntö ECOFIN-neuvostossa ja muissa neuvoston elimissä ei ole hyväksyttävissä pitkällä aikavälillä, kun on kyse yhteisestä hankkeesta ja sitten yritetään tällä tavalla massiivisesti ehkäistä toimia. Me kyllä odotamme teidän tukea ne tässä. Ja sitten on David Coburnille EFDDstä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Um, according to... Kiitoksia puheenjohtaja football-paljastuksista. Monet käyttävät näitä verojärjestelmiä brittiin, britannialaisella neitsytsaarella. On tässä tahdot löytyy, jotka luovat vaurautta itselleen. Rahaa tuotaan byrokratiassa ja sitten rahoitetaan heille kultaiset eläkkeet. Vieläkin verokilpailu luo tehokkuutta. Se on kyllä hyväkin asia. Sitten kysymys, onko tämän tyyppinen verooptimointi EU-komission mukaan automaattisesti laitonta, äh, siis kun verovälttelystä, Joskus tässä on kyseessä luottamuksellinen tieto tai ehkä jalkapallolla ovat huolissaan kidnappauksista perheenjäsenten kohdalla. Tällaistakin tapahtuu kerran. Sen toiseksi, mitä, mihin EU ryhtyisi? Aikooko se toimia tämän tyyppistä veron, eh, verovilppiä vasta tulevaisuudessa, koska nyt kuningaskunta ja miten sehän ja sen suhde Neitsytsaarin ei enää tule olemaan osa EUta, eikä sitä sitten enää voisi eh, ottaa toimimaan lainsäädännön mukaisesti Eurodac-tietojen mukaisesti salaperäiset, sa, salaiset verosopimukset mm, Luxemburgin kanssa ovat lisääntyneet valtavasti LuxLeaks-tapahtuman jälkeen. Ja Luxemburg jopa on pian johdossa täällä Belsan sopimus monikansallisten yritysten kanssa. En voi uskoa tällaisia lukuja, joita näitä mainitaan 248 prosenttia tässä sanotaan valtava määrä, joten paljon tekopyhyyttä tähän kyllä liittyy. En tiedä, miksi tässä brittejä arv, arv, arvostellaan. Me uskomme vapaaseen yrittäjyyteen, me uskomme mikään eurososialismiin, vaan vapaaseen yrittäjyyteen, alhaisempien veroihin ja verokilpailun kautta pitää varmistaa, että hallitukset eivät tuhlaa veronmaksajien rahoja. Hyvä kollega, tämä kesti yli kaksi minuuttia, joten sitten saatte paljon lyhyemmän vastauksen tähän julkilausumaanne komission jäsen. Luonnollisestikin viikonlopun paljastukset osoittavat sen, että meillä täytyy todellakin olla oikeanlainen verotus koko maailmassa. Minä pidän kovasti jalkapallosta pelinä. Ei se kuitenkaan sitä sitä, että ettei voisi kritisoida sen taustalla olevaa talousjärjestelyä. Erityisesti se, että varat kohdistuvat vain erittäin pienen määrään pelaajia. Jonkun verran oikeudenmukaisuutta pitäisi saada tähän koko asian. Jäsenvaltiot jo tekevät suuria myönnytyksiä, jotta voisivat viedä eteenpäin lahjakkaita jalkapalloilijoita. Mutta tämän lisäksi pyritään myös välttämään sellaisia veroita, pitäisi maksaa? Onko tämä yksilön syyllisyys mahdollisesti? mutta usein kysymys on hyvin nuorista, epäkypsistä miehistä. Kyse on kokonaisesta bisneksestä. Ja tämän suhteen en minä syytä ketään. En halua tässä suhteessa aiheuttaa mitään ongelmia. Mutta kyllä tässä nyt selkeä ongelma on ja komissio on tietoinen siitä – minkälaista veronkiertoa tässä suhteessa harjoitetaan. Ja aiommekin järjestää julkisen kuulemistilaisuuden, jossa käsitellään tätä aihetta jalkapalloliigojen toiminta, veroparatiisit, salaiset pankkitilit ovat niitä asioita, joita me työstämme. Ne ovat hyvin merkittävässä asemassa tässä. Ja lisäisin että veronmaksu on yhteiskuntamme pohja. Meidän mielestämme tuon maksamisen pitäisi tapahtua oikeudenmukaisesti. Ja se, että piilotetaan laittomasti varoja toisiin maihin, ei ole oikeudenmukaista. Lopuksi Britannian Neitsytsaarista en aio kommentoida mitään yhtä ainutta oikeustoimialaa, mutta Kuten jokaisella politiikan alalla, Brexit asettaa myös omat kysymyksensä täällä sekä EUn ja kansainvälisellä tasolla. Yhdistynyt kuningaskunta on kuitenkin ollut erittäin aktiivinen toimija kansainvälisessä eh, toiminnassa tähän mennessä ja toivottavasti tilanne jatkuu sellaisenaan Brexitin asti EUn sisällä ja sitten sen jälkeen G20 tai G7 puitteistossa. Yhdistynyt kuningaskunta jää vahvaksi kumppaniksi. Kuten sanon, yhdistynyt kuningaskunta ei, koska Britannian äänestäjät eivät näin halunneet enää aio olla EU-maa. Danke, kommissar. Kiitoksia, komission jäsen. Ei. Te jo käytitte kaksi minuuttia, nyt on seuraava vuoro. ENF, Fasta Mario Borgetsio. Kiitoksia, äh, puheenjohtaja. Milloin komissio päättää Äh, avata tämän äh, äh, Pandoran lippaan, joka liittyy veroparatiiseen EUn sisällä. Komissio on päättänyt lykätä kaikenlaiset päätökset liittyen offshore-alueisiin jäsenvaltioissa, joiden käydään kaikenlaisia transaktioita, myös laittomia, jotka liittyvät järjestäytyneen rikollisuuteen ja huumekauppaan. Miksi EKPltä eh, e ei vaadita, että se tarkkailisi ja paremmin valvoisi eurooppalaisia pankkoja? Te sanoitte aivan oikein, että pankkeja eh, aiotaan valvoa, mutta miksi ette pyydä EKPtä mm, kertomaan, millaista tuo valvonta on? kun on aivan selvää, että pankkijärjestelmä on tässä aivan selvästi mukana ainakin joissain jäsenvaltioissa joku osa pankkijärjestelmästä. Lisäksi pitäisi muistuttaa tästä urheilujärjestöjen ongelmasta. Siellä on valtaisaa veronkiertoa, e, ainakin kun on kyse Formula 1. Ja pyydän anteeksi komission jäsen, te vastannut sihteeristön pyyntöön e, lähettää kysymyksiä eteen tukäteen, koska se ei ole kovinkaan tavanomainen pyyntö. Kiitoksia, vaikka etukäteen hän tämä jalkapallokysymys ei ollut vielä pöydällä näin selvästi. Olkaa hyvä komission jäsen. Voin vain toistaa, minkä hetki sitten jo sanoin. Varmasti on tällainen olemassa jalkapallo talous, jota pitää uudelleen tarkastella. On välttämätöntä vastustaa tiettyjen välikäsien toimintaa, jotka voivat myös väärinkäyttää joskus joitakin nuoria pelaajia esimerkiksi, jotka ovat antaneet täysin verotuskysymysten koko uran hoitonsa toisaalle. Ja tässä tietysti ahneushan voi vaikuttaa kaiken ikäisten ihmisten kohdalla jälleen kerran. Tämä on kokonainen talouskenttä, jota pitää tarkastella ja nämä paljastukset, niiden ei pidä syyttää vain yhtä ainoa urheilulajia ja siksi pitää todellakin jatkaa tällaista toimintaa. Sitten kysymys tuli pankeista. Minä en nyt pysty vastaamaan tähän. Ehkä jossakin kohtaan teidän pitäisi keskustella Euroopan keskuspankin kanssa, ehkä tämä on teillä tarkoituksenakin, ja voisitte kutsua heidät tänne tutkintavaliokuntaan kuitenkaan. Tä, tällaista asiaa pankkivalvonta ei koske on mikään tällainen avoimuuskysymys. Sitten hiljattain jäsenvaltiot hyväksyivät, päättivät rajoittaa äh, verotuksesta liikkumavaransa ATAT-paketin yhteydessä nyt ATAT 2, jossa on keskustelun alla tämä toinen veronkierron paketti, jos tämä etenee nopeasti ja saa aikaan tuloksia. Korostan näitä molempia tavoitteita, teho, tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Meidän ei pidä menettää tätä mm, liikevoimaa, jota tähän mennessä on saatu aikaan. Kiitoksia komissio ja sen vielä on minuutti aikaa lisäkysymykselle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, minä en oikeastaan puhunut jalkapallosta, vaan Formula 1. No, joka tapauksessa eh, vastaus on hyvä ja tämä oli kuitenkin vain kommentti. Sitten veronkierrosta. Italiassa on olemassa sääntö, jossa määrätään 27 prosentin vero siinlaisissa tapauksessa Tällainen tapaus on ollut suuri tapaus Fiat, jolloin yrityksen operatiivinen ja laillinen toimipaikka siirretään toiseen maahan. Näin on käynyt Italiassa, mutta sitten tätä rangaistusta ei sovellettu. Veroviranomainen ei sitä soveltanut. Mm. Miten Eurooppa aikoo valvoa tällaista hyväksyttyä veronkiertoa? Tämä on aivan selvä tapaus. Tässä on valtaisaa veronkiertoa ollut aikaisemmin. Anneli on vuosia vienyt eh, eh, veroparatiiseihin yrityksensä voittoja ilman, että kukaan puuttui. Mutta tämä on selvää veronkiertoa aivan päivän valossa. Fraga. Kiitoksia kollega. Aika loppui teidän kysymyksen aikana, mutta komissio ja sen voi vastata vielä tähän. En voi kommentoida sellaisen asian, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Enkä voi näihin autolikseihin ottaa kantaa tällä kertaa nyt vain jalkapallosta. noch angemessen behandeln hier in diesem Kiitoksia. Tulemme kyllä Formula 1 ja yhtäkin täällä käsittelemään valiokunnassa, sen olen varma. Sitten meillä on vielä kolme puhujaa ryhmistä, Ludek Miedermayer EPPstä, Eli Schlein SNDstä, Markus Ferber EPPstä ja sitten minulla on täällä vielä kaksi pyyntöä, äh, David Kaasa ja Anna Gomez. Ja Fabio De Masi tietenkin. No niin, Ludek. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsen. Minulla oli vain ehdotus, että jos äh, luomme tällaisen Football League-valiokunnan, niin sitten me pitäisi vaatia myös äh, laadukasta pelaamista eikä vain eh, hyvää veronhoitoa, mutta näin ei tule varmaan tapahtumaan. Eh, Panama Leaks on monimutkaisempi kuin LuxLeaks, koska tässä on kyse veronkierrosta, rahanpesusta ja rikollisesta toiminnasta, mutta samanaikaisesti on ryhdytty moniin toimiin näiden ongelmien torjumiseksi Euroopan unionissa ja myös maailmanlaajuisesti. Myös tämä rahanpesun vastainen toiminta, OECDn tiedonvaihto, mustat listat ja rangaistukset, joita komissio on eh, ehdottanut, eh, hallinnollinen yhteistyö, jota olemme tehneet kovin paljon. Eh, mikäli kaikki nämä aloitteet toteutetaan, riittääkö se teidän mielestänne kattamaan suurimman osan porsareijistä vai onko vielä jotain auki? Ja toinen kysymykseni, minun vaikutelmani tästä meidän keskustelustamme, kun me keskitymme välikäsiin, on se, että keskitymme kovasti pankkeihin, lakiasiaintoimintoihin, konsultitoimistoihin, mutta ilmeisesti lakiasiaintoimistolla oli suuri merkitys Panama-liikseissä. Onko tämä teidänkin näkemyksenne ja pitäisikö tässä ehkä jokin aloite tehdä? Kiitoksia. Kiitos, olkaa hyvä. Olisi vaikea sanoa, että kun olemme säätäneet lakia niin kuin tässä olen kuvannut, kaikki ratkaistaisiin komissiolla ei ole sellaisia resursseja, että yksityiskohtaisesti voitaisiin täysin tutustua Panama-asiakirjoihin, mutta tietenkin olemme tutustuneet kokonaisvaljastuksiin riittävässä määrin. Tiedämme kyllä, missä avainongelmakohdat ovat. Tältä pohjalta varsin nopeasti reagoimme kahdella ehdotuksella ja tiedonannolla seuraavista vaiheista, joihin ryhdymme tarttuamme tällaisen veroväärinkäytöksen, niin kuin aikaisemmin täällä kuvasin selvästi vielä porsan reikiä on kansainvälisessä verojärjestelmässä. Näin tällainen toiminta on edelleenkin mahdollista. EU-tasolla, jotta voitaisiin tarttua näihin verotuksen aukkoihin osana laajempaa toimintaa veronkiertoa ja veropetosta vastaan. Mikä tahansa oikeuden tai hallinnollinen toimi, e, joka liittyy näihin paljastuksiin, niihin pitää ryhtyä kansallisella tasolla ymmärtääksemme. Jäsenvaltiot tutkivat juuri näitä tietoja, jotka liittyvät heidän omiin veronmaksajiinsa yksityiskohtaisesti. Ja jos nyt sitten siirryn kansainväliselle kentälle, sanoisin, että varsin paljon edistystä on saatu myös kansainvälisessä verokysymyksessä viime vuosina on, on tämä BEPS-hanke, yhteisraportointistandardit, halutaan reilua avointa verotusta ja huomattavia lupauksia sitoumuksia on tehty. Halutaan tarttua verotuksen väärinkäytöksiin, tehdä verotuksesta oikeudenmukaisempaa, lisätä verotuksesta avoimuutta ja tiedonvaihtoa. Seuraava haaste on varmistaa, että nämä sitoumukset näkyvät käytännössä nopeasti ja tehokkaasti tuloksellisesti. Tässä EU täytyy johtaa tietä. En halua, että EU olisi vain osa tätä konsensusta ja seuraisi muita. Haluan, että EU on todellakin moottorin asemassa ja ottaa BEPSin ja uudet globaalit avoimuusstandardit EU-lainsäädäntöön. Nyt on erittäin tärkeää, että muut maat toimivat samalla tavalla. Me teemme läheistä yhteistyötä, niin kuin sanoin, OECD kanssa, G20 muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa näissä asioissa. Onko vielä jotakin muuta tehtävää kansainvälisellä tasolla? Kyllä. Yksinkertainen vastaus tähän. Esimerkiksi Panama-paperit osoittivat, että enemmän avoimuutta tarvitaan toden, tosiaalisista omistajista, edunsaista ja myös tietoa välikäsistä, jotka auttavat tällaista veronkiertoa. Ve- veroväärinkäytösten vastainen toiminta ei voi olla staattista. Se ei koskaan tule päättymään, koska kyse on oikeudellisista palveluista, rahoitusteknologiasta, informaatioteknologiasta ja me emme ollenkaan epäile sitä, että petokset ja välttytykanne on nyt vanhaa toimintaa kuin verotkin ovat. Ja mielikuvitus ja innovatiivisuus, niiden kohdat, jotka tätä kaikkea kehittävät, ei tule koskaan päättymään siihenkään, mitä me täällä nyt tällä hetkellä laadimme ja suunnittelemme. Tämä on pysyvää taistelua, eikä me pidä koskaan hidastaa tahtia. Jälleen kerran haluaisin kertoa teille, että olen myös ylpeä siitä, mitä olemme jo nyt tehneet, ja myös hiukan huolissani sen takia, että me joutuisimme nyt hidastamaan ja toimimaan niin kuin ennenkin business as usual. Siksi meidän ei missään nimessä pidä tällaiseen suostua. Äh, Kiitoksia äh, komission jäsen. Minä olen samaa mieltä kanssanne, että että veron kiertäjien kekseliäisyys on suurempaa ja nopeampaa kuin lainsäätäjien äh, nopeus. Eli Schlein sosiaalidemokraateista. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissio. Panama-paperit ovat osoittaneet paljon vielä enemmän kuin ennen, että veronkierto ja veroviltio ovat globaali ongelma ja tarvitaan globaaleja ratkaisuja, kun otetaan huomioon se, että kehitysmaat maihin isku kohdistuu kovemmin. Olemme edelleen sitä mieltä, että julkaisemme maakohtaisia tietoja. Se ei ole riittävää, se ei auttaisi kehitysmaita taistelemaan veronkiertoa vastaan. Yhdessä komission asiakirjassa on todettu, että komissio on jo ryhtynyt työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä estääkseen negatiiviset sivuvaikutukset kehitysmaihin. Tämä on tärkeä askel ja olemme sitä pyytäneet jo päätösosamassamme viime vuonna. Lisäksi vaadimme sitä, että meillä olisi eurooppalainen vaikutusarvio veropolitiikkamme vaikutuksista kehitysmaihin. Olisi ilahtunut, jos voisitte kehitellä tätä hieman lisää. Lopuksi tämä Action Aid on julkaissut mielenkiintoisen kertomuksen siitä, joka osoittaa, että verosopimukset, joita solmitaan kehitysmaiden kanssa, johtavat siihen, että ne eivät saa itselleen tärkeitä tuloja. On tärkeää, että tulojen oikeudenmukainen jakautuma toteutuu ja että kehitysmaatkin saavat oikeudenmukaisen osuutensa tästä. Meillähän on YK on sopimus, joka mahdollistaa tasapainoisemman lähestymistavan. Ja mietin, mitä on teidän kantanne tähän ja olisiko mahdollista, että komissio voisi neuvotella verosopimuksista Euroopan unionin nimissä. Kiitos. Herr Kommissar, Sie haben das Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. For, uh, for public CBCR and, uh, uh, and uh, developing country. Maakohtainen raportointi ja kehitysmaat. Miksi komissio ei ehdottanut globaalia raportointia? Me haluamme, että kaikki maat tietävät, mistä on kyse. Siksi me emme keskity ainoastaan EU- yrityksiin, vaan kaikkiin, jotka operoivat sisämarkkinoilla. Me uskomme siihen, että ideaalimaailmassa meillä voisi olla raportointia jokaisessa maassa maailmassa, mutta kun luomme lainsäädäntöä, meidän täytyy noudattaa oikeudellisia määräyksiä. Tämä ei yksinkertaisesti ollut mahdollista. Jos saadaan globaali ilmoitusvelvollisuus, niin ei mitenkään voida vaatia samaa EU- ja EUn ulkopuolisilta yrityksiltä. Emme voi Yhdysvaltaisen monikansallisilta yrityksiltä vaatia tietoja operaatioista Singaporessa ja Kiinassa. Jos meidän pitäisi yrittää tätä lähestymistapaa, syntyisi eh, kaksijakoinen järjestelmä, joka haittaisi omia EU-yrityksiämme. Niiden täytyisi kertoa operaatioistaan EUn ulkopuolella, joita sitten kilpailijat voisivat käyttää saadakseen tietoa näiden yritysten liiketoimintastrategiasta antamatta kuitenkaan itse tietoja. Joten nyt toivomme vain, että muut seuraisivat meitä ja kansainvälinen lähestymistapa mahdollistaisi sen, että voisimme mennä vielä pidemmälle. Olen keskustellut tästä varsin paljon täällä parlamentissa ja jonkin verran syytöksiä on esitetty minua kohtaan ja komissiota kohtaan. Mielestäni se on epäreilua, koska me olemme ainoa maailmankolkka, jossa on yritystä saada aikaan avointa maakohtaista raportointia ainoa maailman kolkka. Halutaan tehdä enemmän, vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat hyvin haluttomia jo nykyisessä tilanteessa niin se on maksimalistinen lähestymistapa. Yrittää saada aikaan, pitää yrittää saada aikaan mahdollisimman hyviä kompromisseja. Ja jos en saa parlamentin tukea tälle, niin sitten me voidaan ehdottaa ihan mitä vaan, mutta emme saa mitään. En minä kannata vallankumousta. No minä kannatin vallankumousta nuorena miehenä, kun minulla oli hyvin pitkät hiukset. Mutta nyt tilanne on vähän erilainen joten rehellisesti sanottuna pyytäisin teitä tukemaan meitä eikä niinkään kritisoimaan eh, meitä eh, ja vaatimaan maksimalistista lähestymistapaa, jota emme voi saada. Minä eh, taistelen sen puolesta, että saamme julkisen makotaisen raportoinnin. Teillä on tietoisia, että jäsenvaltiossa vastustetaan tätä kovasti. Jos vaaditte enemmän, niin sitten ei ole vain vastustusta, vaan sitten se jumitetaan kokonaan. Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin kuitenkin äh, olla sen verran samaa mieltä kollegan kanssa, että oikeudenmukainen äh, verojako teollisuusvaltioiden ja äh, kehitysmaiden välillä täytyy olla olemassa, koska hyvä hallinto ei monissa Afrikan maissa ole mahdollista, koska ei ole verotuloja. Tämä kuuluu tähän. Kollega Ferber. Niin, kiitoksia. Teidänhän komissiossa täytyy neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin puitteissa luoda lista korkean riskin valtioista tai päivittää sitä tähän asti. Te olette tämän listan ottaneet Financial Action Task Forceilta. Se on varsin lyhyt lista. Panamaa esimerkiksi siellä ole. Minä, me ehdotimme teille, että ottaisitte jonkun muun listan käyttöön kuin FATFn listan? Ette ole sitä tehnyt, voitteko kertoa meille miksi? Ja, ää, äh, ensi, ei ensin, mutta sitä seuraavaa viikolla aiotte käsitellä uutta toimintasuunnitelmaa rahanpesua vastaan, äh, ottaa huomioon sen, että neljättä ei ole vielä pantu täytäntöön ja viisi on vielä keskustelussa, niin mitä ovat ne ehdotukset, joita aiotte tässä e, tehdä? Kiitoksia kollega, hyvä komission jäsen. monsieur Ferber. Paljon herra Ferber. Haluaisin mielelläni jokaisen kysymyksen vasta, mutta tässä todellakin puhutte aiheesta, johon minulla on varsin vähän toimivaltaa ikävä kyllä, koska tämä on tyypillisesti asia, joka kuuluu Rova Jourovaan salkkuun, jota olette täällä myös tavanneet ja haastatella, joten en haluaisi esittää mitään yleistyksiä. Sitten vain voitte sitten minua niiden esittämisestä, joten te voisitte esittää tämän kysymyksen kollegalle, niin hän voisi sitten vastata tähän. Siis ehdotan vain, että voin tietysti välittää tämän kysymyksen Rova Jourovalle ja pyytää, että hän vastaisi valiokunnan puheenjohtajalle ja puheenjohtajistolle ja teille itsellenne. No tätä me vaadimme. Kollega Ferber, meillä on vielä kolme minuuttia. FATF. Niin, tämä FATFn lista hän on sellainen, että kollegio sen hyväksyy, nimittäin komissio, ja jos tietoni ovat oikeat, niin sitten kollegiolla on myös vastuu, siksipä olisin e, iloinen, koska olette ensimmäinen kollegion jäsen, joka hyväksynnän jälkeen on täällä käytettävissänne, niin e, olisi mukava, jos kertoisitte, miksi FATF-lista ei ole muuttunut, koska kyllä minun täytyy e, esittää kysymys, miksemme kutsu tätä valiokuntaamme Pohjois-Korea-valiokunnaksi se ilmeisesti on tärkeämpi kuin Panama, joka antoi meille tämän Pananimen. Anteeksi, että sanon tämän nyt vähän provosoivasti. Je, suis euh, totalement collégial. No, minä olen täysin kollegi, kollegiaalinen, kuten kolleganikin. Samalla kuitenkin kollegiaalisuus merkitsee sitä, että täytyy tunnustaa tietysti joka ikisen oma toimialue. Muussa tapauksessa asia menee aika kaoottiseksi nopeasti. Meillä on tietysti luettelo rahanpesun vastaisuudesta. Tässä on, meillä on kysymys veronkierron vastaisuudesta ja näitä ei saa sekoittaa, näitä kahta käsitettä, kun puhutaan Panama-papereista. Jos olisitte kysynyt minulta sitä, että olisiko minun mielestäni tava, tavanomaista, että Panama kuuluu niihin maihin, joissa tällaisia luetteloita on. Kaikissa ei ole mitään luetteloita, niin kuin tiedätte, hyvä puheenjohtaja. Ja yhdeksäs, eh, eli Ranska, niin sanoisin, että tämä on skandaalimaista ja sitä voinut lainkaan hyväksyä. Ja samalla voidaan tietysti toivoa, että Panama, mutta niitä parametreja, joiden puitteissa Panama-paperit Niin ensimmäinen vastaukseni, jonka jo annoin teille, niin en voi sitä tästä sen kummemmin enää parantaa. Ja, vielen dank, Herr Kommissar. Äh, Kiitoksia, komissaari. FATF-lista on siinä mielessä erityinen, että komission täytyy se hyväksyä. Se on se ero tuohon toiseen listaan. Eikä siinä ole yksimielisyyttä ei sen täydy tulla, äh, täytyy hyväksyä sitä. Komissio vain hyväksyy sen, mutta komissio voisi ihan oman listansa tehdä. Niin, komissio olisi voinut äh, tehdä oman listan, mutta komissio hyväksyi tämän listan, sanoo puheenjohtaja. Me aiomme komissaarille esittää tämän kysymyksen vielä kirjallisena ja pyydämme kirjallista vastausta. No niin, nyt vähän ennen kokouksemme loppua. Meillä on vielä kolme pyyntöä, puheenvuoropyyntöä David Casa, Gomez ja Fabio De Masi. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti komissio, komissaari kykenee vastaamaan tähän kysymykseen, koska hän totesi, että hän haluaisi tilanteen, jos tätä asiaa kohdeltaisi kuten jotain tavanomaista asiaa. Ensimmäinen kysymykseni siis. Onko väärin, se, että meillä on uusi ministeri mukana näissä Panama-paperiskandaaleissa ja avoimuuden nimissä, josta puhuitte pari minuuttia sitten. Oletteko kysyneet Maltan viranomaisilta, oletteko pyytäneet tutkimaan tätä ministeriä, varsinkin siksi, että Malta on EU-puheenjohtajavaltio ihan muutaman viikon päästä. Ja toivottavasti tätä ministeriä ei käsitellä ihan tavanomaisissa merkeissä, niin kuin tässä 15 minuuttia sitten totesitte. Kiitoksia kollega Kasa. Komission jäsen, voitteko sanoa tästä jotain? Neuvoston puheenjohtajavaltio, jonka, eh, puheenjohtaja, jonka jäsenet ovat eh, mukana tässä, niin voi odottaa jotain väliintuloa komissiolta. Niin, emme me aio tietenkään sekaantua jäsenvaltioiden hallintoon. Ei edes niiden, jotka pyytävät äh, näin mitä tekemään. Minulla ei ole kommentoitavaa tästä aiheesta. Me komissiossa emme käsittele yksittäisiä, yksittäistapauksia. Tutkimus valiokunnassa ne ehkä, mutta se on täysin meidän toimivaltamme ulkopuolelta. Kiitoksia. Tämä ei siis ole komission vastuulla teidän näkemyksenne mukaan me tutkintavaliokuntana näemme asian toisin. Tulemme pian päättämään siitä. Kiitoksia, Anna Gomes. Uh, uh, Komission jäsen. Tämän uh, roolipelin lisäksi, kuten lakimiesten ja tilinpitäjien pelin, joka, joka tarkoituksena on Ähm, piilottaa äh, tämä todellinen edunsaaja ja todellinen omistaja. Äh, meillä on myös näitä verotuskeskuksia äh, esimerkiksi Portugalissa, mutta me emme ole ainutlaatuinen, me keksineet pyörää. 2011 oli yksityinen veron selvityskeskus jonka tarkoituksena oli selvittää erimielisyyksiä veronmaksajien ja mm, veroviranomaisten kanssa. Tämä vie hyvin paljon aikaa veroviranomaisilta. He usein häviävät kaikki nämä tapaukset, koska tietenkin suurin osa näistä puolueettomasta välittäjistä ovat näitä tilinpitäjiä ja lakimiehiä. Portugal ei ole varmasti ainoa tapaus, onko komissio keskittynyt tähän. Tämä ei varmaan ole ainutlaatuista. Kiitoksia, komissaari. La, je, je redis que, que... Sanon nyt uudestaan. Me olemme siis kyllä identifioineet sellaiset tilanteet, joita voi syntyä johtuen tietystä veroneuvonantaansa johtuen, ja tähän tietysti tällainen eturistireita riski neuvonantajan ja välittäjän välillä, se voidaan, se voi todellakin olla mahdollista, miten nyt sanoisin, en halua hypätä johtopäätöksiin. Muistuttaisin, että ensin meillä on tämä julkinen konsultointi ja vaikutusarviointi, ja sen jälkeen teemme sitten lainsäädäntöehdotuksemme. Toivoisin, että tietysti parlamentti ja teidän valiokuntanne seuraisi tätä asiaa varsin valppaasti ja ystävästi painostaisi, että noudatettaisiin aikataulua niin, että 2017 tämä saataisiin aikaan. Se on todellakin tärkeää. Tässä me tarvitsemme kipeästi teitä. Jopa komissio tarvitsee teitä joskus. Okei, okay, vielen dank. Wir werden daran arbeiten, Anna. Hyvä, kiitos. Me työstämme tätä, Anna. Sitten viimeinen puheenvuoro Fabio Masi. Paljon kiitoksia niin rahanpesudirektiivistä vain tieto, että huomenna valiokunnassa sitä äänestetään ja minun ryhmäni on pyytänyt sen hylkäämistä, jos Rova Jurova ei kiirehdi, niin sitten voi käydä niin, että Ferber jopa hyväksyy meidän vaatimuksemme. Tässä näin tietyn riskin. Mutta sitten tästä maakohtaisesta raportoinnista. Minäkin eilen julkaisin vero ilmoitukseni äh, reaktiona tähän Football Leaguesiin. Äh, te sanoitte Rova Schleinille, että äh, ette voi pakottaa yrityksiä EUn ulkopuolella ilmoittamaan toimiaan oikeudellisista syistä. Tämän kyllä ymmärrän tietyssä määrin, mutta tehän päätitte pakottaa yrityksiä, jotka ovat veroparatiisien mustalla listalla, nekin ovat kolmansissa maissa. Miksi se on mahdollista, mutta toisessa tapauksessa ei sitten ole mahdollista? Kiitoksia, komissaari. Haluan hyödyntää tätä, mitä te toteatte, ja todeta, että, että tämä mahdollistaa julkisesti sen, että voin sanoa, että toisin kuin ajatellaan, niin komissio jäsenet tämä kohdistuu erityisesti. Ei tässä ole kysymys pelkästään korkeat virkamiehet. Tehän tunnette hyvin tilanteen täällä. Ja tästä toista kohdasta olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän täytyy pohtia sitä, mitä kaikkea tämä koskee. Se koskee kaikkia toimia Euroopan unionissa, kuten myöskin toimia tuossa veroparatiisin luettelossa. Se, mikä ei kuulu Euroopan tai näihin, se pitää ottaa huomiota. Lisäksi voimme antaa yksityiskohtaisia tietoja veroparatista, kaikessa siitä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu, kaikista toimijoista, riippumatta näiden kansallisuudesta. Ja sama koskee myös veroparatiiseja. Kaikista muista sitten tällaiset aggregoidut yhteiset tiedot. Tämä on prosessimme meritti. Voimme ainakin osoittaa sen tien, jota tulee seurata. Olen vakuuttunut itse asiassa siitä, että heti kun meillä on luettelomme, julkinen sellainen, niin koko muu maailma seuraa meitä. Ja silloin tämä prosessi on ikään kuin tarttuva. Kaikki muutkin tulevat mukaan. Tämä on ensimmäinen askel. Jotkut ovat kuitenkin sitä mieltä, että tuo askel on erittäin pitkä. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Olemme kuulemistilaisuutemme lopussa. Haluaisin kiittää teitä, että vastasitte moniin kysymyksiin. Me huomasimme, että teille komissaarina on tärkeää myös parlamentin tuella saada vipinää neuvotteluihin neuvoston kanssa. Tämä on mielestämme hyvä asia. Toisaalta haluaisimme pyytää, että kaikki ne asiat, jotka menettelyn aikana nousivat esiin, saavat vastauksensa tai tavataan vielä uudessa kuulemisessa. Kiitoksia. Pidämme nyt kolmen minuutin tauon ja sitten meillä alkaa tämä toinen kuuleminen. Kiitoksia komissaari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 So. No niin, me aloitamme seuraavan osion tästä äh, kokouksesta, Me tänä iltapäivänä. Minulla on suuri ilo toivottaa myös tervetulleeksi Ashish Kumar, joka on analyytikko FATFssä, rahanpesuvastaisessa vastaisessa toimintaryhmässä. Sydämesti tervetuloa äh, haluaisin nyt puhua äidinkieltä, niin sydämesti tervetuloa tänne meidän piiriimme. FATF on tärkeä rooli, kun koordinoidaan kansainvälisiä kysymyksiä. Komissio on jäsenenä. Olemme tuossa jo vähän keskustelleet listoista. Haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Te olette asiantuntija, jolla on hyvin laajaa kokemusta ja meidän eh, tehtävämme on tänään ymmärtää, miten nämä arviot, nämä listat eh, luodaan ja millaisia vaatimuksia voimme komissiolle ja teille esittää. Sydämesti tervetuloa, herra Kumar, ja teillä on puheenvuoro viideksi minuutiksi ja sen jälkeen kollegat voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. puheenjohtaja ja arvoisat valiokunnan jäsenet. FATF-sihteeristön puolesta. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta osallistua valiokunnan keskusteluihin tänään. Haluaisin ensin selittää FATFn roolin. Se on kansainvälinen, hallitusten välinen elin, joka luotiin vuonna 1989, jotta se annettaisi valtioille välineitä rahanpesun torjumiseen. Sen jälkeen FATF on kehittynyt huomattavasti ja se on ottanut välineitä käytettyyn että voitaisiin torjua rahanpesua, terrorismia ja asekaupan rahoitusta. FATF luo standardeja ja yrittää saada aikaan poliittista tahtoa, että voidaan saada aikaan kansallisia lainsäädäntö- ja asetusmuutoksia. Meidän tavoitteenamme on suojella rahoitusjärjestelmää laajemmin taloutta erilaisilta uhilta Globaalit standardit, kuten neuvot, parhaat käytännöt ja vertaisarviot ja tutkimukset, joissa tutkitaan niitä trendejä ja välineitä, joita rikolliset ja terroristit käyttävät, ovat teknisten keskustelujen tuloksia. Ne laaditaan yksimielisesti 37 FATF-jäsenen äh, kesken. Tähän kuuluu myös komissio 15 EUn jäsenvaltiota. Äh, me valvomme myös yhdeksää FATF äh, alueellista elin tai ja, jossa ovat sen assosioidut jäsenet. Tähän kuuluu Manival Euroopan neuvostolle. Jotta voitaisiin olla eh, FATFin jäsen, niin hallitusten täytyy täysin panna täytäntöön FATFin standardit. Ja me eh, teemme arvioita joita käyttää myös IMF ja Maailmanpankki. Tällä hetkellä meillä on 198 oikeudenkäyttöaluetta, jotka ovat osana tätä FATFin globaalia verkostoa. Vuodesta 2013 arviot FATF-standardien noudattamisesta sisältävät kaksi täydentävää osuutta. teknisen noudattamisen arvio katsoo sitä, että onko maa ottanut käyttään oikeudelliset puitteet ja menettelyt. Nämä ovat tärkeät osa-alueet tällaista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisjärjestelmää. Sen lisäksi toisessa osassa katsotaan täytäntöönpanoa, toteuttavatko nämä puitteet odotettuja tuloksia jäsenvaltioita arvioidaan kummastakin osiosta ja annetaan arviointiraportteja, joissa on suosituksia, että voidaan ähm, miten ratkaista ongelmia. Lisäksi FATF tunnistaa ne maat, joilla on strategisia puutteita, jotka saattavat olla riskinä globaalille rahoitusjärjestelmälle. Nämä maat ovat erityistarkkailun kohteena ja se voi johtaa julkiseen listaukseen esimerkiksi Korea ja Iran ovat tällä hetkellä listalla. Tämä prosessi on ollut varsin menestyksekäs ja se on johtanut tarpeellisiin uudistuksiin monissa maissa. Työmme ja vertaispaineen kautta olemme lisänneet ymmärtämystä ja tietoisuutta äh, rahanpesun ja terroristin rahoituksen riskeistä ja olemme menestyksekkäästi asettaneet valtioita vastuuseen, jos ne eivät ole onnistuneet vähentämään näitä riskejä. FATAFin äh, vertaisarvioprosessin kautta. Me tiedämme, että suurimmalla osalla maista on nyt tarpeelliset lait ja säädökset käytössä, jotta ne voivat tutkia ja asettaa syytteeseen äh, rahanpesurikoksista ja terrorismin rahoittamisesta. Järjestäytyneitä rikollisryhmiä puretaan, terroristiverkostoja paljastetaan ja hajotetaan rahanpesun selvittelyn kautta ja terroristijärjestöt yhä useammin eristetään rahoitusjärjestelmästä ja niiltä viedään niiden pääoma. Suuria summia rikoksilla hankittuja voittoja on takavarikoitu maailmanlaajuisesti. Meidän arviomme osoittavat useita menestystarinoita, mutta ne osoittavat myös, että monilla mailla on vielä paljon tehtävää mukaan lukien tosiaalisen omistajuuden selvittämisessä. Huhtikuussa 2016 Panaman asiakirjat osoittivat, kuinka paljon oli laajasti väärinkäytetty juridisia henkilöitä ja muita järjestelmiä ja tämä osoitti, kuinka heikkoudet yhdessä maassa voivat vahingoittaa monia maita. Meidän analyysimme tällä hetkellä eivät osoita, että kansainväliset standardit olisivat riittämättömiä tai niissä olisi aukkoja, mutta sen sijaan monissa kansallisissa lainsäädäntöpuitteissa on porsaanreikiä ja niiden täytäntöönpano on heikkoa. Tämä voi estää poliisiviranomaista saada tietoa omaista omistajuudesta oikea-aikaisesti. Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot panevat tehokkaasti täytäntöön FATFin standardeja, jotta voitaisiin ehkäistä, että rikolliset ja terroristit väärinkäyttävät yrityksiä tai muita oikeudellisia rakenteita. FATF tulee jatkossakin keskittymään näihin asioihin ja varmistamaan, että valtiot nopeuttavat FATF-standardien täytäntöönpanoa. Kiitoksia, herra Kumar. Meillä on paljon kysymyksiä. Tehän olette myös asiantuntija Aasia-kysymyksissä tässä vuoropuhelussa. Siellä meillä on myös tärkeitä keskuksia ja siksi eh, voimme tällaisia kysymyksiä teille varmaan myös esittää. Eh, nyt ensimmäisenä puhujana on esittelijä Jeppe Kufuud, Olkaa hyvä. Thank you so much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä erinomaisesta esityksestä erittäin tärkeästä työstä myös, mitä te teette. Haluaisin ky- esittää kysymyksen koskien luetteloa näistä korkeariskisestä, ei-yhteistyötä harjoittavista lainkäyttöalueista, maista, jotka eivät osallistu tähän maailmanlaajuiseen rahanpesun ja rahoituksen vastaiseen taisteluun. Tämän vuoden helmikuussa FATF pudotti Panaman listalta, niin kuin tiedätte, vain kuukausia ennen kuin tämä skandaali puhkesi. Ja luonnollisesti me tässä mietimme, miten tämä oli mahdollista, että te poistitte Panaman tältä listalta. Jos te haluatte luettelon, joka todellakin heijastelee korkeariskisia maita, mitä te teette muuttaaksenne kriteerejä, listan luotettavuutta? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Sitten tarvitsen hiukan apua, mitä täällä EU-ssa me pidämme, täällä valiokunnassa on muitakin kuulemisia, joita pidämme esimerkiksi rahanpesun vastaisten yksikköjen kanssa, veroviranomaisten kanssa. He ovat selittäneet, minkälaisia vaikeuksia on identifioida tosiasiallisia yritysten ja trustien omistajia, erityisesti näissä rajat tapauksissa, jotka nyt tiedämme. Joten haluan kysyä teiltä, teidän niin mitä FAT voi tehdä, jotta voidaan nostaa standardeja koskien avoimuutta ja miten voidaan todella identifioida todelliset omistajat ja edunsaajat. Voisitteko hiukan täsmentää näitä kysymyksiä? Kiitoksia. Vielen Dank. Bitte schön. Uh, the FAT of remove... Kiitoksia, olkaa hyvä. Vuonna 2016 helmikuussa tilanne mukkutui. Ja tämä seurasi vuonna 2014 tilannetta, jossa mentiin näiden ähm, suositusten täytäntöönpanoon. Ja tämä nähtiin myöskin IMFn arviointiraportissa. Tässä pyrittiin tunnistamaan itse strategisia heikkouksia operatiivisissa järjestelmissä ja tämän lisäksi se, se prosessiin laitettiin erilaisia strategisia kohta, kun, kun rahoitusvastainen toimintaryhmä on tehnyt erilaisia arvioita, Panama on ryhtynyt toimenpiteisiin puutteiden paikkaamiseksi, erilaisia toimenpiteitä ja viimeksi tammikuussa 2016 osa näistä liittyi todellisen omistajuuden vaatimuksiin ja niihin vaatimuksiin, jotka liittyvät muihin kuin rahoituspuolella toimiviin yrityksiin. Tehtiin myös sellaisia johtopäätöksiä, että Panama on noudattanut niitä sitoumuksia, joita vuonna 2014 arviointiraporttimme pohjalta esitettiin. Eli vuosina 2014-2016 Panama on tehnyt huomattavan määrän toimintojen avulla on pyritty parantamaan äh, sitä, että näitä puutteita ei olisi. johtopäätöksenä ei kuitenkaan ollut, että Panama olisi täytäntöönpannut kaikki vaatimukset, mutta on todettu, että nämä strategiset puutteet, jotka Panama on tunnustanut tässä arviointikertomuksessaan, ja toimintasuunnitelmasta, jonka on täytäntöönpannut, ovat olemassa. Ja meidän täytyy muistaa, että asiakirjat Panama-papereista ovat monien vuosien alta kerättyjä. Panama on täytäntöönpannut kaikkein strategisimmat toimintasuunnitelman kohdat arviointiprosessin jälkeen. Luonnollisestikin menee aikaa siihen, että Panama täytäntöönpano useita näitä eh, toimenpiteistä ja niitä selvennetään seuraavan arviointikierroksen aikana, joka tapahtuu siis ensi vuonna, koska Panama on tietyn elimen jäsen ja tässä on tarkoituksena tunnistaa se, mitä Panama tarkalleen on tehnyt näiden vaatimusten täytäntöönpanemiseksi, jotka juridista puitteistosta löytyvät. Tekninen ja muu yhdenmukaisuus on oleellista. Katsomme tätä kokonaisvaltaisesti jotta näemme, onko laki olemassa ja toimiiko se lainsäädäntö. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Äh, ich gucke auf die Uhr. Ja. Jos tuossa kelloa. Sitten herra Jetsek. Jetsekin nimissä Louis Michel on pyytänyt puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti puhujallamme tästä puheenvuorosta. Minulla on kolme kysymystä. Te analysoitte riskialtteita maita jo koskien rahanpesua. Te tiedätte, että Euroopan komissio on käyttänyt hyväksenä teidän listansa, jotta laatisi oman listansa. Tästä muuten äänestetään huomenna live-valikunnassa parlamentissa. Ensinnäkin haluaisin tietää, mitä kriteereitä te käytätte määritelläksenne maat, jotka kuuluvat tähän listaan. Esimerkiksi minulla on sellainen tunne, No te korjaatte minun olen väärässä. Maat, joissa ei ole tai joissa pankki salaisuus on edelleenkin olemassa. Tämä pankkisalaisuuskäsite, onko se yksi kriteereistä? Ne ei näytä siltä, mutta haluaisin tietysti tietää, jos näin, miksi, jos näin ei ole, koska pankkisalaisuus meistä kyllä kuuluu tällaisiin riskitekijöihin, kun ajatellaan rahanpesun uhkaa. Kaikkihan tietävät, että pankkisalaisuus on yksi sellainen tekijä, joka edistää rahanpesua tai suosii sitä. Sitten toinen kysymys rekisteri omistajista. Tässä on samaa mieltä, mutta pelkään, että tässä teidän suosituksenne ovat rajallisia, koska omistajien määrää ei voida identifioida. Mielestäni vain kenttätoiminta, jossa seurataan ja voidaan identifioida myös omistajat. Ja sitten tiedonvaihdon lisäksi, jota on olemassa, ja joka tapauksessa sehän ei riitä vielä. Mitä voisimme vielä tehdä, että voisimme paremmin tunnustaa nämä todelliset omistajat ja edunsaajat, ja miten te aiotte vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä? Sitten kolmanteen kysymykseen. Mm, palaan tähän samaan asian näköjään aina uudestaan No jos te haluatte, niin sitten puhu. Ei, ei. Minä voin. Hmm. Monsieur Michel, les règles sont pour toutes les personnes. Non, non, les règles. Non, non, Vous avez discuté deux minutes déjà. Puhuitte jo kaksi minuuttia. Olen pahoilla, niin minä puhun aika hitaasti sitten varmaankin. Miten viimeinen elementti, jos haluan puhua vakava te, aspekti, vero, vilppi, toistan niin ja sanon uudestaan, että pitäisi alkaa saada tällainen yhteinen määritelmä tästä veronkierrosta. Oletteko te tehneet työtä yhteisen määritelmän eteen, jotta voitaisiin saada aikaan hallinnollista oikeusta yhteistyötä? Ja vastaus, joka äsken saatiin herra Moskoviselta, en käyttänyt oikeuttani puheenvuoroon, olisin voinut näin tehdä, Hohimenen sanoin, kyllä puhun, niin sitten kestää vielä kauemmin. Mutta siis herra Moskovitsin vastaus se ei tässä rauhoittanut, kun hän sanoi, että kun etsitään yhteistä määritelmää verovilpin ja veronkiertoon ja verooptimointiin, niin siihen kyllä liittyy erilaisia ongelmia, koska näitä kysymyksiä pitää käsitellä jokaisen maan piirteiden suhteen. Tästä olen kyllä huolissani ja haluaisin teiltäkin kysyä tästä määritelmästä. Äh, Herr Michel, wir haben jetzt noch eine Minute. Kiitoksia. Äh, Michel, meillä on vielä minuutti 50 sekuntia, jos tässä viidessä minuutissa. Teillä on nyt puheenvuoro. Uh, let me answer the three questions. Yritän vastata näihin kolmeen kysymykseen. Korkeariskin maat. Meillä on erilaisia tapoja, joilla maat voidaan tunnistaa tässä prosessissa. Ensimmäinen niistä on se, että se ei osallistu RF, RSFRD-prosessiin. No, Eli ja toinen kriteeri koskee sitä, että nimitetään joku maa nimitysprosessin kautta. Esimerkiksi maalla on selkeitä puutteita sen suhteen, miten hyvin se osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja tunnustetaan nämä puutteet ja katsotaan juridista puitteistossa toimitaan. Niin silloin se saattaa nimitä tähän ICG-prosessiin ja se, että pitääkö sitä tarkistella ja millä tavalla se tekee yhteistyötä ja kolmas prosessi, jonka avulla maa voi liittyä ICG-prosessiin, on tämän mm, yhteisen arviointi- ja raportin lopputulos. Tiettyjä parametreja on otettu esille yhteisessä arviointiraportissa esimerkiksi, jos maalla on enemmän kuin 20 kohtaa, jossa se ei ole noudattanut sääntöjä 40 niin silloin silloin on vaikeuksia liittyä tähän. Tietysti meillä on sellaisia näkökohtia, jotka ovat erityisen tärkeitä kaikissa rahanpesuvastaisen työryhmän arvioissa. Eli jos maata pidetään maana, joka on offshore-rahoituksen kohde tai että siellä on paljon pankkisalaisuuksia, niin tästä tulee tärkeä parametri, kun arviota tehdään. Tietysti kaikissa näissä nollaparametreissa meidän täytyy muistaa myöskin riskiyhteys. Toinen koskee tätä todellista omistajuutta. Suositukset eivät ota esille vain yhtä tällaista. Ja sitä ei ole vain yhtä tapaa tunnistaa sitä. Meillä on erilaisia tapoja, joiden avulla näitä velvoitteita voidaan esittää kansallisessa tasolla. Esimerkiksi velvoitteet rahoituslaitoksille – että kun ne käsittelevät ja ovat yhteydessä asiakkaisiin, niillä on velvollisuus tunnistaa, kuka todellinen omistaja on. Ja tässä velvoite kansassa rekisterissä, kun ne ottavat mukaan yrityksiä, millä tavalla voidaan tunnistaa todellinen omistajuus. Ja kolmas velvoite kohdistuu itse yrityksiin. Kun ne toimivat tietyssä maassa, niillä on myöskin velvoitteena tunnistaa todellinen omistajuus. Eli tämä ei ole ainoa tapa, on erilaisia mekanismeja, ja sitten kansallisen toimivallan määräyksessä on se, mikä on paras tapa tehdä näin. Kolmas kysymys hyvin lyhyesti, että verokierto vuoden 2012 jälkeen ihan kuin mitkä hyvänsä suuri voitto tuovat rikokset kuuluvat tämän piiriin. Eli meillä on erilaiset verorikokset, jos joku pyrkii pesemään rahaa, niin siitä tulee rahanpesurikos. Näin ei vielä ollut vuonna 2012. Nämä ovat siis ne kolme mekanismia, joiden avulla pyrimme puuttumaan tähän asiaan. Kiitoksia, edustaja Kumar. Nyt sitten poliittisten puolueiden edustajat. Niiden Maija ensimmäisenä. Thank you very much and welcome here. Uh, let me elaborate. Kiitoksia ja tervetuloa tänne. Haluan vielä hieman kertoa tästä itse menettelystä, jonka mainitsitte Panaman kohdalla, koska periaatteessahan me lähdemme liikkeelle siitä, että maat ovat sitoutuneita tekemään jotain ja toimimaan ähm, juridisen järjestelmän täytäntöönpanossa ja sitten itse täytäntöönpano. Minä vain pohdin sitä, että missä määrin teidän mielestänne me voimme varmistautua siitä, että täytäntöönpanoa tapahtuu, mutta käytännössä on kuitenkin suuria aukkoja. Toinen kysymys liittyy siihen, että kaikki ymmärrämme että kun kysymys on tietojenvaihdosta, jonka OECD on koonnut, että se kattaa myös tämän todellisen omistajan kysymyksen. Sama huolenaihe koskee sitä, että voidaanko kaikissa tapauksissa luottaa kansallisen valvonnan laatuun tai lainvalvonnan laatuun varmistaaksemme sen, että rahoituslaitokset tietävät, kuka on todellinen omistaja. Ja viimeisenä vaan vähäisempänä Haluaisin kysyä, mikä teidän käsityksenne on siitä, että jotkut maat ryhtyvät yksipuolisiin toimenpiteisiin välttääkseen ongelmia erityisesti veronkerussa ja rahanpesussa, verokerussa. Onko tämä teidän mielestänne tapa mennä eteenpäin vai tehdäänkö tässä vain asioista monimutkaisempia? Kiitos. Vielen Dank, das waren äh, interessante Fragen. Bitte schön. Kiitoksia, nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Panama Papers did... Tässä Panama äh, papereista näkyy tiettyjä trendejä, jotka näkyvät myös FAT-tutkimuksia, äh, joita olemme tehneet. Ja sitten me parissa olemme todenneet, että maat ovat edenneet huomattavasti. On saatu tarvittavat sääntelykehykset aikaan. Vieläkin haasteita on jäljellä. Jotkut alkuperäisistä arvioinneista paljastivat sellaisen seikan, että maat edelleenkin kamppailevat, jotta voisivat korkealta tasolla täyttää täytäntöpanon vaatimukset. Tämä on todella hyvä pointti. Vaikkakin olemme lähteneet hyvin liikkeelle, on saatu juridiset puitteet, niin täytäntöönpano on tässä jälleen äh, haasteena. Maat yrittävät nyt sitten kamppailla sen kanssa tässä alkuvaiheessa ainakin. Mitä tulee todellis- omistajiin, FAT oli ensimmäinen kansainvälinen organisaatio, joka asetti selkeät standardit todellista omistajuudesta 2003 jo. Ja nyt FATFen määritelmä todellista edunsaajista on otettu käyttöön. Sitä mitä vietään kaikissa globaaleissa yhteyksissä OECDssä ja globaalissa verokysymyksessä käsiteltävässä foorumissa kysymys. Meidän kyse siitä, pitääkö muuttaa määritelmää tai määritellä, kuinka tosiasiallinen omistajuus omista täytyy tunnistaa, vaan miten tehokkaasti pystyy toteuttamaan näitä vaatimuksia, joita on ollut jo käytössä, miten ne toimivat omissa kansallisissa puitteissa. Sitten kun näin on pystytty tekemään, niin toinen kysymys eh, tiedon jaosta. Silloin se on paljon helpompi osa, koska ellei ole tietoa, niin sitä silloin voi jakaakaan muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ja se on kuitenkin FATFen suostuksessa yksi peruskysymyksistä kansainvälisessä yhteyksessä. Tämä kysymys liittyy myös siihen, kuinka tehokkaasti maat pystyvät täytäntöönpanemaan vaatimuksia ja saamaan sellaisen järjestelmän, jonka kautta voidaan jakaa tietoa kansainvälisten vastapuolten kanssa. Sitten kolmas kysymys, yksipuolinen toiminta joissakin maissa. Mielestäni Vatsen toimialuvaltaan ei kuulu puhua yksittäistä lainkäyttöalueista kansallisista poliittista toimintamalleista, mutta tätä sitten arvioidaan osana mm, lainpakokonaisuutta. FATF arvioi, miten tehokkaasti maat täytäntöön panevat tätä kansallisessa puitteissa ja vaikuttaako tämä niihin kysymyksiin, tietysti tulemme ottamaan tämän huomioon arvioinnissamme, mutta kansallisen järjestössä emme voi puuttua liikaa kansallisiin kysymyksiin veroasioissakaan. Ja, vielen dank. Unsen. Niin, kiitoksia. Meitä tämä tietenkin kiinnostaa myös, mitkä valtiot ovat eh, edelläkävijöitä ja mitkä estäjiä. Ehkä voimme tästä puhua myöhemmin. Sitten seuraavana listallani on SNDn kollega Ramon Surki Antondo. Please. I am here. Eh, buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Minä haluaisin ottaa esille kolme kysymystä. Ensinnäkin, koska tiedetään, että päämotiivi teidän järjestössänne on saada aikaan standardit ja paljastaa rahanpesu ja rikoksella saadut voitot. Ymmärrän kyllä, että on suljettu pois maita, kuten Kaiman saaret tai Panama, niin kuin tässä on todettu, vaikkakin on sitten muita, kuten Bosnia-Herzegovina, joka on tällä listalla, jonka olette laatineet. Ensimmäinen kysymys, joka tässä tulee mieleen, aiotteko te ottaa huomioon veronkierron rikoksena, siis jos se otettaisiin mukaan teidän järjestönne perussääntöön, että taisteltaisiin veronkiertoa vastaan, tietysti jos se tapahtuu suuressa mittakaavassa. Ja sitten toinen asia, onko teillä jotakin yhteistyömekanismia, jotta voitte tehdä yhteistyötä kansainvälisten tahojen kanssa, OECDn kanssa, esimerkiksi G20 kanssa, n e kanssa, jotta e, näiden tahojen tekemä työ auttaisi myös veronkierron vastaisessa toiminnassa. Siitähän täällä kokouksessa puhutaan. Sitten kolmanneksi, koska EU on tiukasti seurannut omaa ehdotus, teidän ehdotustanne laatia tällainen luettelo näistä paradoksista, joita olemme ottaneet esiin. Mitä voisitte suositella lista, yhteisölistan laatimiseksi ja miten voitaisiin täydentää eurooppalaista lainsäädäntöä verun, rahanpesun vastaisessa toiminnassa? Kiitoksia. Kiitoksia. Nämä ovat kysymyksiä, jotka todella kiinnostavat meitä ja jotka juuri äsken ö, osittain ö, niistä keskustelimmekin herra Moskovicin kanssa. Olkaa hyvä tästä lista-asiasta. Vuodesta 2007, kun tämä prosessi otettiin käyttöön, FATF on arvioinut yli 80 maata ja katsonut, mm, noudattavatko ne standardeja ja eh, katsonut, mitä puutteita niissä on. Näistä 80 maasta 59 ovat olleet julkisella listalla. FATF on tunnistanut ne julkisesta. Tämän jälkeen ainakin 49 niistä on edistynyt huomattavasti. Ne ovat ottaneet käyttöön oikeudellisia puitteita, luoneet tarpeellisia uudistuksia. Tämä osoittaa, kuinka menestyksekäs tämä prosessi on ollut ei vain teoriassa, vaan myöskin ihan todellisuudessa. Maat eh, e, eivät halua joutua missään tapauksessa tälle listalle. Ja jos ne tunnistetaan eh, tällaiseksi maaksi, ne ryhtyvät toimiin päästäkseen pois listalta. Veronkierto. Se on yksi meidän rikoslistallamme, kuten ihmiskauppa tai rahan väärennys tai laiton kauppa, niin veron kierto on myös rikos, vaikka FATAF ei ole mikään veroelin. FATAFilla ei ole mitään valtuuksia liittyen verokysymyksiin, mutta voitot, jotka saadaan näistä verorikoksista ovat osa FATAFin mandaattia, koska ne ovat rikokset, jotka liittyvät rahanpesuun. Sitten toinen asia, joka liittyy yhteistyöhön muiden kansainvälisten kumppanien kanssa. Kyllä, me teemme aktiivisesti yhteistyötä Maailmanpankin, IMFn muiden kanssa. Me olemme olleet hyvin aktiivisia OECDn ja globaalin verofoorumin kanssa – Äh, olemme keskustelleet siitä, miten toimia tämän äh, tosiaalisen omistajuuden äh, selvittämisessä. Me tuotamme raportteja ja kerromme, mitä teemme esimerkiksi tosiaalisen omistajuuden suhteen. Ja sitten EU-lainsäädäntö se ei ole meidän mandaatissamme sanoa, mitä EU pitäisi tarkkaan ottaen tehdä, koska komissio on FATFn jäsen, kuten 15 EUn jäsenvaltiotakin. Ja tämä on osa päätöksentekoprosessiamme. Me keskustelemme tässä täysistuntokeskusteluissa ja päätämme yhteisymmärryksessä. Kiitoksia. Minulla on täydentävä kysymys. Mitkä osat suosituksia ne ovat julkisia ja missä kohdin vaaditaan sitten luottamuksellisuutta? The basic information. perustietoyrityksistä esimerkiksi se, ketkä ovat johtajat, ketkä ovat hallinnossa, jotka vast- vastaavat yrityksestä, mikä on rekisteröity toimipaikka. Perustoiminnot jokaista yrityksestä. Tämän tiedon täytyy kaiken olla julkista. Se löytyy suosituksesta 24. Tämä perustiedon tulisi siis olla kaikilla saatavilla. Kun puhutaan sitä todellisista omistajista ja tahdityistä tiedoista, niin tässä hyvin selkeästi todetaan, että tulisi olla tarkkaa ja päivitettyä tietoa. Eli, eli esimerkiksi jos laivaltoviranomaiset tarvitsevat tätä tietoa, niin maan tulisi ottaa käyttöön tarpeelliset mekanismit, joiden avulla voidaan varmistaa se, että laivaltoviranomaisella on tämä tieto käytössään ja että se on oikea-aikaista päivitettyä tietoa. Eli tämä on nyt vastauksena siihen, mikä on julkista, mikä ei. Thank you very much. Uh, have... Kiitoksia. Minulla on tässä vielä neljä listallani. Malte Ruiz, Altesta Fabio Maasi Guesta, Heidi Hautala Vihreistä ja Anna Gomez, kuten aina. Mutta sitä ennen on Matt Carthy myös pyytänyt puheenvuoroa. No niin, olkaa hyvä. Edustaja Ruiz. Kiitoksia puheenjohtaja. Siis onko tämä nyt uusitu versio tästä siis on tietenkin tällainen ennen ja jälkeenpanopaperin, kun ajatellaan näitä postikort, postilaatikkoyrityksiä, jotka tekevät näitä rikoksia. Tietysti on monia maita, jotka haluavat pois teidän listalta, niin nämä maat haluavat sitten myös täyttää näitä perussuosituksia. Mitä tulee suositusten täytäntöönpanoon? Te olette Ajattelet, että pitäisi asettaa suuremmat seuraamukset kansainväliselle yhteis- yhteiskunnasta jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät noudata sääntöä. Oletteko että tällaista yksi isommista esteistä, joita eri viranomaiset kohtaavat kansallisella tasolla? Te käytte läpi monien maiden tilanta. Oletteko te käyneet läpi Panama paperi mm, vuotokysymystä? Frage, bitte. Kiitoksia. Yllättävän lyhyt kysymys. Olkaa hyvä. FATF is not an investigative body. FATF ei ole mikään tutkintaelin. Me emme tee tutkimuksia. Me teemme tutkimusta, arvioimme, täyttävätkö nämä maat meidän standardimme ja identifioimme ne metodit ja trendit, joita rikolliset käyttävät omien toimiensa tukemiseen. Tätä me teemme mandaattimme puitteissa, mutta me emme oikeastaan yksittäisiä tapauksia tutki, koska tämä on kansallisten viranomaisten tehtävä. kun on kyse tästä tosiaalisesta onnistajuudesta ja rangaistuksista. Eh, se liittyy suositukseemme monissa tapauksissa, esimerkiksi suositus 35, siinä puhutaan eh, mm, suhteellisista rangaistuksista, oikeasuhtaisista rangaistuksista, jotka pitäisi ottaa käyttöön, jos nähdään puutteita eh, rahoitusalan toiminnassa. Sitten sitten meillä on myös muita suosituksia, esimerkiksi äh, rahanpesu, äh, sääntöjen rikkomisesta pitäisi olla oikeasuhtaisia, äh, pelottevaikutteisia rangaistuksia kansallisille viranomaisille. Ja kun me teemme arvioita, niin ei pelkästään se tosiseikka, että nämä rangaistukset ovat olemassa, ovat osa tätä vertaisarviointiamme, vaan myöskin se, että käyttävätkö kansalliset viranomaiset näitä rangaistuksia toimissaan. Me arvioimme siis, käytämmekö jäsenvaltioiden viranomaiset, valtioiden viranomaiset näitä kun on kyse esimerkiksi terrorismin rahoittamisesta tai rahoituslaitosten virheistä, merkittävistä virheistä. Nämä ovat kaikki asioita, joita valtioiden on osoitettava. Ja tässä todistustaakka ei ole arvioilla vaan mailla itsellään. Maiden täytyy itse osoittaa, että niiden toimenpiteet ovat tehokkaita. Tämä on osa tätä arviointiprosessia. Kiitoksia. Vain 30 sekuntia. Sea por curiosidad. Ihan vaikka utelaisuudesta vain. Se, te, se, te ei ole mitään tutkijoita, mutta ainakin pitäisi tarkistaa, mitä näissä papereissa oikein on. Mitä eroja on sen vai mitä te näette teoreettisesti ja mitä löytyy näistä paljastuksista vuodoista? Yeah, in, in fact, uh, uh, let me itse asiassa yritän asettaa tämän oikean asiayhteyden. Kun teemme arvioita maasta, niin ensimmäinen prosessi on se, että tunnistetaan riskit. Eli ne, jotka tuo maa on identifioinut ähm, rahanpesupuolella ja mitä se aikoo tehdä näiden riskien äh, eteen. Eli teemme, tai minä arvioimme tekevät oman arviointinsa tästä maasta ja tuon muistion pohjalta – käytetään erilaisia lähteitä, jotka ovat joko julkisia tai luottamuksellisia tai ei-luottamuksellisia tai pohjautuvat tietoon, joka on julkisesti saatavilla nettisivuilla. Ja kaikki nämä asiat kuuluvat tähän tiimin tekemään riskinarviointiin. Eli on mahdollista, että arviointitiimi on tietoisempi niistä riskeistä, joita maa aiheuttaa, kuin maa itse. Koska sillä on erilaista tietoa eri lähteistä. Tämä on tärkeä komponentti tätä riskiarviointiprosessia. Ja, vielen Dank. Als nächster Fabio Di Masi. Seuraavaksi Fabio Di Masi. Tervetuloa herra Kumar ja olen todella iloinen, että vihdoin FAT pääsi meidän kokoukseemme, koska tähän asti on ollut jotain ongelmia. Teillä ei ollut aikaa, vaikka teillä oli aikaa puhua rahoitusalan lobbareille Lontoossa, joten olen iloinen, että tämä äh, päätös korjattiin. Minulla on selvä kysymys. Äh, Goldman Sachsin entinen pankkiiri oli Bahamalla ja hän siellä tarkisti yritysrekisterin ja äh, onnistuivat äh, päivittämään taaksepäin asiakirjoja ja vääräntämään asiakirjoja hänen silmiensä edessä. Minulla on Äh, aineistoa e, ja valokuvia tästä ja siksi aion FATFilta kysyä, minkä takia mielestänne Bahamas on jotenkin sääntöjen noudattava valtio, koska se ei löydy tältä riskilistalta. Ja sitten Jan Trotsik Panama-liikistä sanoi, että jos saksalainen pankki olisi mukana, niin kierretään sääntöjä niin, että jos jollakin on 25 prosenttia osakkeita, niin hänen täytyy tarkistaa, niin sitten tätä kierretään niin, että esimerkiksi puolison kanssa omistetaan yhdessä tai lakimiehen tai viisi kumppania omistaa tämän osuuden, niin silloin tätä omistusosuutta ei tarvitse enää tarkistaa. Let me clarify that uh, voin selventää, että komission aikaisemmat tiedot tämän takia pääsihteeri ei voinut olla paikalla. Hän pahoittelee, että ei päässyt tulemaan. Olin täällä osana sihteeristöä puhumassa tiedonvaihtoprojektista ja fintech-aloitteesta, johon FATF on ryhtynyt tässä seminaarissa. Siksi satuin olemaan juuri tänään, mutta haluan, ei todellakaan ole kyse siitä, että muut eivät ole kiinnostuneita ollenkaan. Päinvastoin FAT pitää tämän valiokunnan työtä todella merkittävänä ja siksi kovasti haluaa myös myötä vaikuttaa prosessisten Bahama-kysymyksestä. Ei ole reilua minun puoleltani kommentoida yksittäisiä lainkäyttöalueita, miten siellä asiat toimivat, miten asiakirjoja on väärennetty, mutta osana arviointiprosessia, jos tutkijaryhmä menee maahan ja arvioi tilannetta, niin silloin se tarkastelee riskejä, joihin maa altistuu. Se tarkastelee olennaisuutta ja rakenteellisia tekijöitä, miten Bahamas saaret toimivat oman riskiprofiilinsa suhteen, samoin tehdään muiden maiden kohdalla. Sitten arvioidaan kaiken tämän tiedon pohjalta arviointiprosessi ei ole yhteinen kaikille. Otetaan huomioon kontekstia, mikä tietyn maan riski on ja siltä pohjalta työtä tehdään. Halusin vain tämän ottaa esille. Sitten tosiasiallisesta omistajuudesta Fatavin määritelmä on varsin selvä. Siinä pitäisi tarkastella sitä luonnosta henkilöä, jolla on val- kontrolli kyseisestä yrityksestä. Ja jos katsoo skenaariota, jota nyt kuvasitte, joku on yrittänyt kiertää säädöksiä ja joku muu on tavallaan kontrollissa, mutta tätä ei paljasteta. Tämä kuuluu tähän määritelmään. Näin tämän asian tältä, tästä näkökulmasta. Onko rahoituslaitos pystynyt identifioimaan kuka on tämä lopullinen luonnollinen henkilö, joka on tämä omistaja ja valvoo. Jos ei ole mahdollista, niin silloin maa on epäonnistunut. Jos ei näin tapahdu, niin sitten erityiset standardit eivät toimi. Tämä on jatkuva prosessia. Tällä tavalla riskejä, trendejä, metodeja arvioidaan, niitä, niitä huomioidaan. Me tarkastellaan, miten todelliset omistaja, tietoa todellisista omistajista käytetään, miksi tätä tietoa käytetään rikollisten piirissä hyväksi. Miten eh, rikoksentekijät saavat tätä tietoa käyttöönsä ja sitten ehkä voitaisiin antaa ohjeistusta tai jakaa parhaimpia käytäntöjä, tehdä tapaustutkimuksia ja lisätä tietoisuutta ja antaa maiden saada tietää, että näin teidän pitäisi tässä prosessissa toimia. Tämä on siis jatkuva prosessi ja päämäärän ei koskaan päästä. Tämä kuuluu tähän toimintaprofiiliimme. Olemme laatineet 16 kohdistoa, olemme ottaneet huomioon kaikki eri aspektit eri sektoreilta. Haavoittuvuus, joka liittyy ö, toisen omistajuuteen, miten maiden pitäisi toimia tämän asian kohdalla, miten juristit ovat vastuussa näistä asioista, rahanpesusta ja muusta. Tämä on jatkuva prosessi ja eikä ole mitään yksittäistä toimintaa. Kiitoksia tästä kattavasta vastauksesta, joka selitti työskentelytapanne. Heidi Hautala. Thank you, thank you very much, Chair. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Kumar, kun luin tämän teidän alustavan lausuntonne, niin äh, käy hyvin selväksi, että kaikki on oikeastaan kiinni täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Ja haluaisin tietää näkemyksenne näistä valvontaelimistä jäsenvaltioissa missä määrin voidaan luottaa siihen, että ne ovat riippumattomia, tehokkaita ja että niillä on riittävät voimavarat. Ja toinen kysymys. Käsittelimme tiettyjä Yhdysvaltojen osavaltioita ja Yhdysvaltoja ylipäätään. Ja vastaus, joka saimme, oli aika varautunut. Siinä viitattiin loppuraporttiin, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2016 loppuun mennessä. Todennäköisesti toivottavasti se tapahtuu kohta. Mutta voisitteko te sanoa jotain hieman lisää todellisista omistajista? Ja tämän asian käsittelyn tehokkuudesta Yhdysvalloissa, koska meillä on jatkuvasti edessämme kysymys siitä, että Yhdysvallat on niin tärkeä toimija. Ja ihmettelemme sitä, miksi sillä on niin paljon puutteita sen toiminnassa. Kiitoksia. Tämä oli tärkeä kysymys. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä äh, kansallisten viranomaisten tehokkuus ja riippumattomuus se on tärkeä osa äh, vierailuja paikan päällä, kun arvioija tekee arviointinsa, jos tarkastelemme esimerkiksi Ähm, rahanpesun vastaisen yksikön äh, toimintaa. Me kysymme henkilöltä, joka sitä edustaa, kysymme, että miten varmistatte operaationne riippumattomuuden, miten voitte varmistaa, että pystytte tekemään strategiset analyysinne, miten voitte varmistaa, että teidän äm, raportinne äh, julkaistaan objektiivisella eh, ja avoimella tavalla. Me eh, arviossa on aina kahden kolmen viikon vierailu paikan päällä, jossa arvioija tapaa kaikki tärkeät paikalliset viranomaiset, eh, jotka ovat osa tätä FATF-puitteistoa heiltä esitet, kysytään mielenkiintoisia kysymyksiä, niille on osoitettava todistusaineistoa ja sitten he ovat tyytyväisiä, että maa asettaa nämä standardit etusijalle. Eli riippumattomuus ja resurssien riittävyys ovat erittäin tärkeä osuus tätä kansallisen viranomaisen arviointia. Sitten Yhdysvallat mm, Arviointi on käynnissä. meillä olemme olleet vielä julkaisseet Yhdysvaltain eh, mission arviointiraporttia. Eh, jos sitä ei ole julkaistu, niin silloin eh, ei sitä ole vielä saatettu päätökseen. Ja niin kauan kuin raporttia ei ole, niin siitä ei keskustella. Tämä sanottua, niin voin sanoa, että Yhdysvaltain raportti julkaistiin viime viikolla ja siinä on tarkasteltu tätä tosiaalista omistajuuskysymystä hyvin tarkkaan. On katsottu niitä järjestelmiä, joita on liittovaltion tasolla ja myöskin osavaltion tasolla. Mainitsitte Delawarein e, esimerkiksi, ne ovat, e, se on tärkeä osavaltio ja tämä raportti on tullut sen tulokseen, että Yhdysvalloissa on globaali järjestelmä rahanpesun torjuntaan, tutkintaan e, ja takavarikointiin niin on tärkeitä aukkoja, jotka liittyvät yritysten tosiaalisen omistajuuden tunnistamiseen, joten tämä on puute Yhdysvalloissa. Kiitoksia. Kun teidän raporttinne julkaistaan, voimmeko saada seiden? Se on siis julkinen raportti, niinkö? Hyvä. Niin, raportti löytyy FATFin nettisivulta. Voitte sen sieltä ladata. Hyvä, nyt aikamme on päättynyt vähän myöhemmin. Aloitimme, joten vielä kaksi kysymystä voidaan hyväksyä. Sitten meillä on koordinaattorien kokous Kuka nyt oli ensimmäinen? Matt Carthy. Kurze Frage, kurze Antwort. Lyhyt kysymys, lyhyt vastaus. Short question, short answer. Okay, okay thank you. Eh. Kiitos. And, um, welcome uh, again. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vain käsitellä asiaa, joka on otettu esille aiemminkin. Transparency International on sanonut, että maiden tulisi varmistaa se, että kaikki sektorit, joilla on rahanpesuvastaisia velvoitteita, tulisi saada valvontaa määrätyltä riippumattomalta elimeltä. Ja tämä kuuluu esimerkiksi kiinteistövälittäjille, juristeille ja niin poispäin. Tavoitteena on ollut se, että itse säätelyä hoidettaisiin yhteistyössä julkisen elimen kanssa. Onko teillä mitään näkemyksiä sen suhteen, että millainen tämä suositus on ja mikä tämä FATFin vaatimus on? Hyvä olkaa hyvä. 22 uh, and 23 deal with... 22 käsitellä tätä kysymystä. Siis ammatit, jotka finanssiala, niin kuin kirjanpitäjät, juristit, äh, arvometallien välittäjät ja muut sektorit, jotka e- ovat tällaisia ei-finanssialaa, mutta mahdollisesti kuitenkin alttiita rahanpesulle. Fatvilla on suosituksia näitä sektoreja varten. Ja pitää olla sellaiset järjestelmät, joilla voidaan varmistaa, että nämä sektorit on katettu niiden kansallisessa äh, rahanpesun vastaisessa toiminnassa. Siis eri maissa pitää toimia näin. Kyse oli suosituksesta 22 ja 23. Anna lyhyesti. Your recommendation teidän suosituksenne, että hallinnoitsijat olisivat tällainen viimeinen luonnollinen henkilö. Komissaari Vaat totesi, että tämä oli teidän suositustenne mukainen tämä muotoilu, joka löytyi neljänneestä rahanpesuvastaista direktiivistä, mutta sehän on aika ristiriitainen määritelmä suhteessa tavoitteisiin, koska kyllähän te hyvin tiedätte, että on paljon paikkoja, jossa on tällaisia yrityksiä, niin eh, ihmiset, jotka ovat hallinnossa, hallinnoivat satoja yrityksiä. Ja Kyproksella olen tätä kokeillut myös tietyn nimen kanssa, eivätkä viranomaiset ikinä vastanneet minulle. Ja sain tietää, että tämä henkilö hallinnoi, ja sillä oli satoja yrityksiä. Minun omassa maassani Maderalla – Siellä on henkilöitä, jotka hallinnoivat 200 yritystä. Tämä ei voi toimia. Miksei vaan vaadita lopettamaan tällaiset suhteet ja kielletä sitä, että kaikki yritykset, jotka näin tekevät, jotka nyt kykenevät ilmoittamaan todellisia omistajia. Viimeinen kysymys, viimeinen vastaus, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti haluaisin puhua tästä tosiasiallisen omistajuuden Ähm, määritelmästä, joka löytyy standardeista. Tässä on kyse luonnollisesta henkilöstä, joka loppujen lopuksi omistaa tai valvoo ähm, tätä asiakasta, jonka puolesta transaktio toteutetaan. Siis äh, tämä luonnollinen henkilö on erittäin tärkeä osuus äh, tätä määritelmää. Jos on kyse vain toimitusjohtajasta, joka tekee transaktion, hän ei voi olla tosiaalinen omistaja, koska joku toinen on lopulta se luonnollinen henkilö, joka omistaa tuon yksikön, joten äh, toimitusjohtaja ainoastaan hallinnoi tätä, mutta hän ei välttämättä ole se tosiaalinen omistaja. Joten meidän täytyy olla selväsanaisia siinä, mitä tarkoitetaan äh, luonnollisilla henkilöillä ja tosiaalisilla omistajilla. Kiitoksia, herra Kumar. Voin sanoa teille, että asiantuntijana kyllä vakuutitte meitä ilman suuria paperikasoja. Äh, Te äh, hyödynsitte suurta kokemustanne. Äh, onnittelut, koska olemme kuulleet muitakin asiantuntijoita. Kiitokset teille. Me kyllä palaamme kuulemaan teitä sydämelliset kiitokset. Nyt päättyy tämä julkinen istunto. Pidämme kahden minuutin tauon ja pyytäisin, että ne, jotka eivät saa olla mukana koordinaattorien kokouksessa, lähtisivät salista. Kiitoksia ja julkinen kokous päättyy tähän. Thank you Thank you so much.